Right, ladies and gentlemen, uh, I think we are now ready to start. Hyvät naiset ja herrat, voimme varmaan aloittaa. Odotamme, että tänne ylös tulevat paikalle kaikki puhujat. Haluan toivottaa teidät tervetulleeksi sisämarkkinavaliokunnan puolesta, jonka puheenjohtajana toimin ylpeänä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen uusi tapahtuma täällä meillä. Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti liittyy tähän tapahtumaan ja tämän järjestämisen. Siitä kuulemme kohta myöhemmin lisää. Keskustelumme kuitenkin pyörii aika paljon tämän toimenpidepaketin ympärillä tänään. Vincent van Kikenborn, Belgian liittovaltion sisämarkkinoista vastaava ministeri, puhuu täällä tänään. On tosi kiva, että hän on päässyt tänne paikalle. Olen iloinen, että paikalla on myös Puolasta puolesta edustaja. Tämä on, tämänpäiväinen tapaus on pilottihanke, josta sitten vuonna 2011 järjestetään suurempi sisämarkkinafoorumi. Siihen on tavoitteena saada vieraiksi suuri määrä kansalaisyhteisöjen ja yritysten edustajia – ja sillä tavalla saadaan lisättyä toimintaa sisämarkkina-alalla. Valiokuntani on laatinut mietintöjä asiasta. Täällä on kollegani Greg, joka on laatinut mietinnön asiasta. Teillä on kopio siitä siellä kansioissanne. Sitten meillä on täällä myös Mario Montin laatima raportti ja myös hän on täällä paikalla. Teillä on paljon luettavaa sitten kun lähdette kotiin, sillä Mario Montin raportti on myös siellä kansioissa. Olen myös hyvin iloinen siitä, että paikalla ovat kaksi valiokunnan jäsentä, jotka ovat näitä asioita käsitelleet. Rosa Tyyn puolesta. sekä Christian Buzoi Romaniasta. Meillä on tässä eh, laaja asia käsittelyssä tänään, myös poliittisesti laaja. Työtä on tehty paljon eri valiokuntien välillä myöskin sisämarkkinafoorumin ajatus lähti liikelle Tuunin mietinnöstä itse asiassa. Olemme myös tehneet, tutkineet asioita, miten voitaisiin kansalaisten ongelmia ratkaista ja minkälaisia ongelmanratkaisumekanismeja voitaisiin hyödyntää eri jäsenvaltioissa. Niitä on esitelty ulkopuolella Christian Buzoi on laatinut mietinnön tästä asiasta. Annan sitten myöhemmin puheenvuoron kolmelle kollegalle tässä myöhemmin. Muutama käytännön kysymys. Meillä ei ole paljon aikaa kysymyksille tänään. Paikalla olevia jäseniä pyydetään esittämään lyhyitä kysymyksiä puhujille – Teillä on myös mahdollisuus lähettää meille kirjallisia kysymyksiä. Tämän näköinen lomake on teille siellä, jo, jolla voitte lähettää kysymyksiä. Muutamat kysymykset voimme esittää puhujille jo tänään. Niihin, joihin emme ehdi vastaamaan, niin vastataan myöhemmin. En voi taata vastausta kaikkiin kysymyksiin, mutta teemme kaikkemme. Toivon, että pidätte kuitenkin yhteyttä meihin päin. Meidän kotisivuillamme voitte myöskin tilata meidän uutiskirjeen, sähköpostiin ja siellä voitte muutenkin pitää yhteyttä meihin. Ihan tähän lopuksi haluaisin sanoa, että olette varmasti kaikki tietoisia sitä, että Euroopan komissio on tehnyt ehdotuksen sisämarkkinoiden toimenpidepaketista – ja keskustelemme tästä, kun komissaari tulee myös tänne paikalle. Tämä on ensimmäinen kokous, jossa aloitetaan konsultaatioprosessi tähän toimenpidepakettiin liittyen. Teillä on kansioissanne siellä komissaarin puheen lähde sitä yksityiskohtaisemmin kommentoimaan, voitte sen lukea sieltä. Mainitsin aikaisemmin Mario Montin, joka tulee puhumaan. Sitten myös Belgian EU-asiain ministeri on tulossa tänne. Sitten European Policy Centerin edustaja tulee myös myöhemmin paikalle puhumaan digitaalisisämarkkinoista. Moniko Jen on täällä myöskin paikalla. Hän on, edustaa Euroopan kuluttajajärjestöjä. Hän on hyvin usein meillä vieraana. Philippe de Buc tulee myöskin myöhemmin puhumaan. Hän edustaa Business Europe-järjestöä. Tämä on siis tämän iltapäivän ohjelma annan puheenvuoron eh, sitä mukaan kollegoilleni, kun etenemme. Nyt siirrymme ensimmäiseen puheeseen. Kuten sanoin, olen iloinen, että paikalla on Vincent van Kickenborn. Haluan toivottaa hänet tervetulleeksi sanomalla, että me olemme tehneet hyvää yhteistyötä Belgian kanssa nyt kun Belgian puheenjohtajakausi on käynnissä. Ja osa siitä on eh, tietysti hänen ansiotaan toivomme, että puheenjohtajakauden päätteeksi saamme aikaiseksi paljon sisämarkkinoita koskevia aloitteita. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä professori Montti, mukava nähdä teidät täällä jälleen. Hyvät naiset ja herrat, minulle on suuri ilo olla täällä mukana tässä ensimmäisessä sisämarkkinafoorumissa – varsinkin 9. marraskuuta. 9. marraskuutahan on hyvin symbolinen päivä Euroopalle. Vuonna 1888 Jean Monnet syntyi ranskalaisessa Konikin kaupungissa. Hänen äh, visionsa yhdistyneestä Euroopasta elää edelleen. Vuonna 1989, samana päivänä 9. marraskuuta – rohkeat eurooppalaiset mursivat Berliinin muurin kohti vapautta ja demokratiaa. Sisämarkkinoiden ajatuksena juuri on yhdistää Euroopan kansalaisia ja laajentaa heidän vapauksiaan koko Euroopassa, jotta sisämarkkinat voivat toimia. Moraalisena tavoitteena pitäisi olla niiden syventäminen ja laajentaminen. Sisämarkkinakomissaari Michel Barnier on tehnyt paljon työtä, jotta Jean Moneen henki eläisi ja jotta päästäisiin sisämarkkinoiden toimenpidepakettia toimeenpanemaan. Euroopan parlamentti suojelee Euroopan kansalaisten intressejä ja sillä on suuri päätösvalta sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa. IMKO-valiokunnan suositukset, erityisesti Gretchen mietinnön suositukset, ovat vaikuttaneet hyvin paljon nykyiseen lakiehdotukseen. Täytyy myös muistaa Hemingwayn Altiero Spinellin mainitsema ähm, tarina Hemingwayn novellista. Siinä puhutaan ähm, vanhasta kalastajasta, joka saatuaan suuren kalan yrittää raahata sen rantaan, mutta pikkuhiljaa hait syövät kalaa palapalalta ja kun hän pääsee rantaan, enää on jäljellä pelkkä luuranko tästä suuresta kalasta. Toivottavasti jatkatte kuitenkin tätä työtänne samassa hengessä ja kannustatte neuvostoa viemään asiaa eteenpäin. Joskus ajatellaan että sisämarkkinat olisivat jo valmiit, mutta tämä on väärin. Meillä on 500 miljoonan kuluttajan markkinat ja 20 miljoonan yrityksen markkinat, mutta vielä on tehtävää Maailman talousfoorumin laatimaa kilpailukykyraportti vuosilta 2010 ja 2011 Siinä määriteltiin markkinoiden koko ja työmarkkinoiden joustavuus ja vahva innovaatio avainalueiksi, joilla Euroopassa pitäisi tehdä työtä. Siinä vertailtiin myöskin markkinoita Yhdysvaltoihin ja Aasian nouseviin markkinoihin. Haluaisin keskittyä kolmeen avainalueeseen, joissa eniten tarvitaan uudistusta. Tavaramarkkinat, palvelumarkkinat sekä digitaalisten sisämarkkinoiden luominen. Nämä kolme osa-aluetta on otettu huomioon sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa. Ensinkin tavaramarkkinat. On totta, että monet tavarakaupan esteet on poistettu vuoden 1993 jälkeen. Tavarakauppaa koskeva lainsäädäntöpaketti on ollut myönteinen askel räätylittävän kaupan edistämisessä – Tästä huolimatta Euroopan markkinoiden integraatio ei ole vielä kovin pitkällä. Monet eurooppalaiset kuitenkin ostavat tuotteita ainoastaan paikallisesti. 75 prosenttia kuluttajista ostaa tuotteita paikallisesti. Tämä on tietysti ihan luonnollista. Tämä voi johtaa kulttuurisyistä tai historiallisista syistä – Joissakin maissa kuluttajat ovat vaativampia kuin toisissa maissa. Tämä ei kuitenkaan voi olla se ainoa selitys. Luin viime viikolla artikkelin Carrefourista, joka on yksi Euroopan suurimmista vähittäiskauppaketjuista. Ja tämä kauppaketju estää oman merkkisen juustonsa myymisen – Alankomaissa, mutta myy sitä Ranskan markkinoilla. Eurooppa tarvitsee niin sanottua luovaa tuhoa, tarvitaan nuoria innovaattoreita, jotka, jotta voisimme menestyä maailmanlaajuisilla markkinoilla on hyödynnettävä kaikki mahdollisuudet markkinoilla. Minusta seuraavat luvut ovat erittäin kuvaavia. Maailman 500 suurimman yrityksen joukossa on ainoastaan kolme eurooppalaista yritystä, jotka on perustettu vuoden 1975 jälkeen. Yhdysvalloissa tällaisia yrityksiä on 26 ja nousevilla markkinoilla 21. Bruegel-instituutin tekemä tutkimus – osoittaa, että suurimmat eurooppalaiset yritykset toimivat tuottavasti eurooppalaisilla markkinoilla, jotka ovat epätäydelliset. Tiukan, tiukka kilpailupolitiikka on se, jolla voidaan taata sisämarkkinoiden toimenpidepaketin menestys. Sitten palvelujen vapaa liikkuvuus. Televiestintäaloilla ja energia-aloilla voidaan eh, edistää hyvin paljon Euroopan taloutta. Näiden alueiden, näiden alojen kilpailu voi tuoda merkittäviä etuja yrityksille ja parantaa kuluttajien hyvinvointia. Epämuodollinen kilpailukykyneuvosto, jonka puheenjohtajana Malcolm Harbour toimii, on painottanut sitä, kuinka tärkeää on, on se, että yrityksillä on yksi yhteysosoite Euroopassa. Ja meidän täytyy jatkaa tämän järjestelmän toiminnan tutkimusta. Myös ammattitutkintojen ja työkokemuksen tunnustamisen puute on yksi ongelma. Ja kolmantena oli digitaalinen, digitaaliset sisämarkkinat. Paljon on jo tehty Euroopan valmistamiseksi digitaalitalouteen. Sähköisen kaupan direktiivi oli tärkeä askel tässä asiassa. Euroopan digitaalinen agenda oli ensimmäinen 2020-strategian lippulaivahanke ja se hyväksyttiin toukokuussa 2010. Vielä sitä ei, kuitenkaan, ei voida kuitenkaan puhua digitaalisista sisämarkkinoista. Myös julkinen sektori hyötyy siitä, että käytetään enemmän IT-teknologiaa ja ja tämä edistää myös julkista toimintaa ja kustannussäästöjä. Ja sillä tavalla voidaan myöskin kaventaa julkista velkaa. Tänä päivänä haasteena on edistää verkkopalveluja myös kuluttajan suojaa on edistettävä tekijänoikeussääntöjä, ALV-sääntöjä on yksinkertaistettava ja niin edelleen. On varmistettava, että yritykset ja kuluttajat ovat suojassa laittomalta toiminnalta. Meidän on myös varmistettava se, että meillä on valtuudet puuttua ja estää tällaisten, tällaisen toiminnan tapahtunut. Hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Seuraavan neljän kuukauden aikana, kun tästä toimenpidepaketista käydään konsultaatiota, meillä on kaikilla mahdollisuus tehdä yhteistyötä Euroopan kansalaisten eduksi. Sisämarkkinoiden edistäminen ja kansalaisten, kansalaisten vapauksien vahvistaminen kulkevat käsi kädessä. Haluan lopuksi vielä viitata Jean Monetin siteeraukseen. la nécessité de l'époque. Kun joku ajatus on sen hetken tarpeen mukainen, se ei enää kuulu niille miehille ja naisille, jotka sen kehittivät, vaan siitä tulee vahvempi kuin ne, jotka ovat sen kehittäneet ja siitä vastuussa. Forum Toivotan teille hyvää foorumia ja kiitoksia mielenkiinnostanne. Well, thank you very much indeed, Minister, I think for a, a very wide-ranging... Um... Kiitoksia erittäin haasteellisesta näkemyksestä siitä, mitä meillä on edessämme ja mitä meidän täytyy tehdä. Olette kunnianhimoinen ja meidänkin täytyy olla. Valitettavasti professori Montti on hieman myöhässä. Anteeksi, siis komissaari Barnier tietysti on myöhässä. Professori Montihan istuu tässä vieressäni. Emme kuitenkaan halunneet äh, aloittaa ennen kuin itse komissaari on paikalla. Nyt ehdotankin, että voimme esittää kysymyksiä ministerille – Haluaisin nyt aloittaa kysymällä ministeriltä, voisiko hän antaa meille päivityksen innovaatioista sisämarkkinoiden edistämiseksi. Miten siinä asiassa on edetty? Olisi mielenkiintoista kuulla teiltä, jotka vastaatte tästä asiasta, mitä olette mieltä ja oletteko sitä mieltä, että tässä asiassa saadaan sopimus aikaiseksi? Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kuten sanoitte, tämä patentti on keskeinen asia, kun puhutaan innovaatiosta. Ajatus yhdestä ainoasta eurooppalaista patentista lähti liikkeelle vuonna 1949, kun Henri Longchambon, ranskalainen senaattori, otti esille sen ajatuksen, että meillä voisi olla yksi ainoa EUn patentti kaikkia jäsenvaltioita varten. Tätä komission ehdotusta on valmisteltu. Michel Barnier oli sen alulle panija. Sitä on työstetty nyt monta kuukautta hyvin tiiviisti. Asia on käsitelty virassa neuvoston kokoonpanossa ja myös epävirallisesti. Ja meillä on huomenna tästä asiasta päättävä tärkeä neuvoston kokous Brysselissä ja toivomme, että 27 jäsenvaltion kesken päästään sopimukseen asiasta, siis kaikkien kesken, kaikki 27, haluamme yksimielisiksi. Nyt on siis viimeinen vuorokausi edessä. Minä teen kovasti töitä, niin kuin on tehty monen kuukauden, viikon ja päivän ajan, pakuttaakseni kollegat tämän tärkeydestä. Tämä on niin kutsutun belgialaisen kompromissin geeneissä, että jonkinlainen ratkaisu pitäisi löytää. Sellainen, jossa huomioidaan kaikki eri näkökulmat. Te olette voineet havaita viime kuukausien aikana, että Belgian puheenjohtajakaudella eri aloilla, myös rahoitussääntelyn alalla on löydetty erilaisia sopuratkaisuja. Ja tähän olemme pyrkineet ja moni asiantuntija on sanonut, että emme koskaan ole ollut yhtä lähellä yksimielisyyttä kuin tällä hetkellä olemme, mutta nyt ei kuitenkaan saa jäädä lepäämään, vaan pitää tehdä kovasti töitä ja varmasti tänä iltana tai tänä yönä saadaan sopimus aikaiseksi 27 kesken. Well, thank you for staying on just a few minutes. Kiitoksia ja kiitos, että jäätte tänne paikalle vielä hetkeksi. Tiedän, että teillä on muuta menoa tämän jälkeen. Muutamat jäsenet haluaisivat esittää kysymyksiä. Rouva Corazza Bild oli varmaan ensimmäisenä. Hän käsittelee väitös kauppa-asioita. Ehkä hän kysyy tällaisesta asiasta. Kiitoksia, herra ministeri. Olen hyvin iloinen siitä, että tuette sisämarkkinoita tällä tavalla. Se on erittäin tervetullut asia ja tämä toimenpidepaketti eri toteen. Minulla on ihan käytännön kysymyksiä. Mitä aiotte tehdä Belgian puheenjohtajakaudella painostaaksenne ja rohkaistaksenne jäsenmaita – toimeenpanemaan ja vahvistamaan olemassa olevaa sisämarkkinalainsäädäntöä, koska kuten sanoitte, hyvin käytännön esi- käytännöllisen esimerkin valossa, josta olen iloinen, on paljon tekemistä ei pyörän keksimiseksi uudelleen, vaan sen aikaansaamiseksi, että olemassa olevaa lainsäädäntöä pannaan toimeen. Palveludirektiivi ja hyödykedirektiivi ovat esimerkkejä tästä. For that, for that question, um, Kiitoksia kysymyksestä. Kuten ohjelmasta käy ilmi kollegani Olivier Chastel, joka vastaa Euroopan asioista. Hän tulee tänne paikalle. Minä sain vilkaista hänen puhettaan, en kerro siitä sen enempää, mutta valvontaprosessi on yksi, yksi avainosa hänen puhettaan. Annan hänen puhua siitä aiheesta ja voitte häneltä kysellä asiasta. Poliitikon ja yrittäjän ero on se, että poliitikolla on hyvä ajatus, mutta hän ei osaa sitä toimeenpanoa kunnolla. Sitten taas yrittäjät osaavat paremmin, liikemiehet osaavat paremmin toteuttaa hyvät ajatukset. Kehottaisin teitä siis kysymään ähm, asiaa uudelleen myöhemmin. Kiitoksia myös. Kysymyksen esittäjä on äh, ollut liike-elämässä mukana. Sitten seuraava äh, kysyjä kollegani. Itse asiassa minulla oli kysymys herra Barneille, mutta kun saan nyt puheenvuoron, niin käytän sen toki. Herra ministeri, tänä aamuna saimme kuulla Yle Termiä ja hän vaikutti aika pessimistiseltä puhuessaan eurooppalaisesta patentista. Te olette nyt vähän optimistisempi. Tämä on kyllä nyt rauhoittava, sillä komission sen Barnier kuitenkin on tätä asiaa ajanut ja parlamentista käsin on häntä autettava, sillä yrittäjät, tutkijat ja kuluttajat todellakin tarvitsevat tätä patenttia, jota olemme pitkään toivoneet. Sen pitäisi nyt vihdoin syntyä. Eli voisitko nyt sanoa, niin kyllä ymmärrän, että tässä on varauma, joka on meille tuntematon, mutta voisitteko kertoa vähän lisää, koska kaikkien maiden intressissä on, että tämä asia etenisi? Euh, Kiitos tästä kysymyksestä. No, kaikki teidän ponnistelunne tässä valiokunnassa ja Euroopan parlamentissa ovat todella hienoja. Haluan kiittää teitä. On totta, että Michel Barnier ja minä olemme tavanneet enemmän toisiamme kuin vaimoamme. Ja tähän työhön on mennyt todella valtava määrä energiaa ja uskoa siihen, mutta jotta voidaan päästä sopimukseen, tarvitaan sopimus kaikista osista. Ja sitä ei ole vielä saatu aikaiseksi. No mikä tässä sitten on suurin ongelma? nykyisessä no on se, että pitäisi saada aikaiseksi tasapaino sen välillä, että ymmärretään kulttuurinen monimuotoisuus, sehän tekee meistä vahvan Euroopassa vahvoja ja sitten samanaikaisesti suojattaisiin innovaatiot. Pitäisi olla kilpailukykyisiä muiden maiden kanssa, kuten se mikä, järjestelmä, mikä on käytössä Yhdysvalloissa tai Japanissa – Eli erityisesti jos ajatellaan pientä tai keskisuurta yritystä, se kuinka suuri hinta on maksettava siitä, että saadaan suoja, joka on todellinen 27 jäsenvaltiossa, no se tulee nyt jo 25 000 euron hintaiseksi yhden ainoan patentin osalta siis. Eli pitäisi saada aikaiseksi tämä kulujen ja identiteetin kunnioituksen välinen tasapaino. Se on meidän tehtävämme se on meidän velvollisuutemme. En nyt lähde tässä neuvotteluja käymään teidän edessänne, kuten ymmärrätte, tehän olette myös kokenut poliitikko, eli nyt olisi aika lailla tarpeetonta mennä yksityiskohtiin, mutta se mitä Michel Barnier ja minä itse aiomme vielä tänä iltana tehdä, no, neuvoston puheenjohtajan avulla, komission puheenjohtajan avulla ja Michel Barnierin kanssa me aiomme olla yhteydessä korkean tason päättäjiin, jotta voitaisiin edistyä tässä asiassa. Minä en ole luonteeltani suinkaan pessimisti, mutta tämä asia on nyt ollut ongelmallinen yli 35 vuotta. Eli toivottavasti tämä ihme nyt tapahtuu huomisiltana. Kiitoksia. Toivomme, että Belgian puheenjohtajakaudella voidaan tehdä historiaa. Jos tässä onnistutaan, niin se olisi todella historiallista. Kerroitte puheessanne innovaation tärkeydestä ja uskon, että se on yksi, tämä on yksi alue, jossa innovaatiset yritykset ehkä tuntevat olevansa vähemmän kilpailukykyisiä verrattuna muihin yrityksiin. Toivomme työllenne kaikkea menestystä. Kiitos paikalle. Olen iloinen siitä, että ministeri Barnier on täällä, anteeksi, komissaari Barnier on täällä tulossa. I'm now going to um, hand over the uh, chairmanship uh, to... Uh... Annan nyt puheenjohtajan vuoron Louis Gregille, kollegalleni. Niin olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää komissaari Barnieria ja professori Monttia siitä, että pääsivät tänään paikalle keskustelemaan sisämarkkinoiden toimenpidepaketin toteuttamisesta. Kun laadin mietintöasiasta, tuli selväksi, että yksi pullonkaula, joka liittyy sisämarkkinoihin, on se, kuinka yhdistää erilaiset mielipiteet ja kaikki jännitteet, joita sisämarkkinoiden ja taloudellisten, eri, erilaisten taloudellisten mallien yhdentämiseen liittyy. Tuli, kävi myös selväksi, kuinka vaikeaa on vakuuttaa jotkut prosessissa mukana olijat siitä, että sisämarkkinat pitäisi käynnistää uudelleen. Siihen tarvitaan poliittista tahtoa. Tätä ongelmaa ei saa aliarvioida ja meidän pitäisi huomata ja tunnustaa se, että sekä komissaari Barnier että professori Monti ovat tehneet työtä tämän yhteisymmärryksen aikaansaamiseksi – onko prosessi menestyksekäs, se riippuu meistä kaikista ja siitä, minkälaista yhteiskunnallista tukea prosessi saa kansalaisilta. Tämä on se yksi suurin syy sille, miksi keskustelemme asiasta tänään. Siirrytään siis eteenpäin ja annankin puheenvuoron komissaari Barnierille, joka esittelee sisämarkkinoiden toimenpidepaketin – ja sitten on 15 minuuttia aikaa kysymyksille. Olkaa hyvä, herra Barnier. Bonjour Oikein hyvää iltapäivää kaikille ja kiitos Louis Greshille tästä kutsusta tähän tilaisuuteen. Ja pyydän, että annatte anteeksi myöhästymiseni. Juna, jossa matkustin, pysähtyi tunniksi keskelle ei mitään ja jouduin sitten aika nopeasti kirjoittamaan sieltä komission kokoukseen Barroson puheen johtamaan kokoukseen. Olen hyvin iloinen, että kaikesta tästä huolimatta pääsin tänne ja sain kutsun tähän tärkeään kokoukseen. Te kaikki edustatte erilaisia yhteiskunnallisia eturyhmiä ja rooleja. Ja tämä on ehkä ensimmäinen etappi suuressa julkisessa eurooppalaisessa keskustelussa, jonka Euroopan komissio on halunnut järjestää sisämarkkinapaketin tiimoilta. En nyt lähde uudestaan selostamaan syitä siihen, miksi olemme täällä yhdessä keskustelemassa elpymisestä ja siitä, että uudelleen suuntaudumme kohti kansalaisia ja kohti sisämarkkinoita. On selvänäköisesti ja realistisesti todettu, että tämä, nämä sisämarkkinat ja se, sellainen epämukavuuden tunne, joka syntyy siitä, että tätä asiaa ei kansalaisten keskuudessa ymmärretä ja he saattavat johkapa kapinoida sisämarkkinoita vastaan. Mutta koska me olemme poliitikkoja, en usko, että voimme sortua fatalismiin, saati nostalgiaan. Meillä on paljon syitä uuteen päättäväisyyteen ja tahtotilaan. Ja tässä hengessä me olemme työskentelleet 12 kollegan kanssa. Tämä on siis kollektiivinen työ, jota Jose Manuel Barroso on ö, ähm, ikään kuin johtanut ja olemme halunneet siis operatiivisesti seurata Louis Greshin huomautusta ja ehdotusta, äh, jonka tekin äh, parlamentissa suurella enemmistöllä hyväksyitte. Haluan siis antaa joitakin ö, suuntaviivoja tuon ensimmäisen, ensimmäistä dokumenttia laajemmin, joka on vasta luonnos. Ja ö, haluan tässä pitää mielessä kaikki esimerkiksi ammattiliitot ja muut järjestöt ja tahot, jotka, joiden toivomme osallistuvan tähän julkiseen keskusteluun. Olemme järjestäneet tämän sisämarkkinapaketin kolmen teemakokonaisuuden ympärille. Ensimmäinen niistä on varmasti eurooppalaisten kaikkein tärkein vaatimus ja toive, ja se on kasvu. Kasvun on oltava kestävämpää, oikeudenmukaisempaa, ja sen täytyy tapahtua yritysten kanssa. Tässä kasvu teemassa olemme pyrkineet tutkimaan sitä, miten sisämarkkinat markkinat, sisämarkkinat voivat toimia paremmin niin, että kaikki mitä niiden päälle rakennetaan, ne ovat ikään kuin perusta tai alusta, jolle sitten rakennetaan alueellisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Eli kaikki muut toimet parantuvat ja toimivat paremmin, kun itse jalustakin toimii paremmin ja meidän täytyisi saada aikaan 2-4 prosenttia lisäkasvua muutamassa vuodessa. Me tulemme löytämään tuon kasvun, jota eurooppalaiset tarvitsevat, ja me teemme sen siten, että asetamme sisämarkkinat yhteyteen tämän vuosisadan haasteiden kanssa ja niiden tasolle. Me haluamme uudistaa palvelusektoria, palvelumarkkinoita ja keskitämme työmme jakelun, ö, jakelusektorille, jossa on monia puutteita ja poistamme esteet, jotka estävät eurooppalaisen yhden ainoan liikenne- ja ö, kuljetusjärjestelmän syntymisen. Ja myös energiaverojärjestelmä on tärkeä työsarka. Me haluamme myös rohkaista ja suojella luovuutta, luovia aloja ja luovaa työtä. Eh, tähän liittyy tämä eh, eurooppalainen patentti, joka oli yksi omista prioriteeteistani tai on ollut sitä lähtien, kun olen komissiossa työskennellyt. Ja me olemme nyt loppusuoralla, vaikeiden neuvottelujen ja herkkien neuvottelujen loppusuoralla. Minä olen edelleen toiveikas ja toivon, että voimme tuon ehdotuksen äärelle kokoontua. Belgian puheenjohtajavaltio on panostanut siihen paljon ja toivon, että saamme sen taakse aikanaan sitten yksimielisyyden. Vielä on jonkin verran töitä tehtävänä. Patentti, sitten tekijänoikeuksien kollektiivinen hallinnointi ja väärennösten vastaisen taistelun vahvistaminen. Me tiedämme, että tuoteväärennykset tuhoavat noin 200 000 työpaikkaa Euroopassa. Me haluamme taistella sitä vastaan. Kolmas suuntaviivamme ovat PK-yritykset Nehän muodostavat 90 prosenttia Euroopan taloudesta. Eli ne Small Business Act oli erittäin keskeinen etappi, mutta haluamme mennä vielä pidemmälle. Haluamme vahvistaa Small Business Actia. Haluamme noudattaa Think Small First periaatetta, eli ensin ajatellaan pienyrityksiä ja haluamme parantaa pk-yritysten pääsyä pääomamarkkinoille. Ja haluamme myös keventää pk-yritysten taakkaa siten, että tarkastamme kirjanpitonormeja uudelleen. Neljäs suuntaviiva on talouden rahoituspuoli. Olen usein sanonut ensimmäisessä pilarissa palvelu- ja sääntelykomissaarina, ja toistan sen nyt tässä vielä, me olemme päättäväisesti päättäneet asettaa rahoitusmarkkinat reaalitalouden palvelukseen eikä päinvastoin. Me tarvitsemme rahoitusmarkkinoita ja usein tämä tilanne on ollut päinvastoin. Tämän täytyy muuttua. Haluamme asettaa rahoitusmarkkinat kasvun ja inhimillisen edistyksen palvelukseen. Siksi haluamme helpottaa talouden rahoittamista suosia pitkän tähtäimen investointeja, project bondseja erityisesti tai sellaisten syntyä helpottamalla. Haluamme myös luoda riskipääoman eurooppalaiset markkinat ja yksityisten ja julkisten yritysten kumppanuudet tehdä myös helpommiksi. Yksi pragmaattinen ö, seikka liittyy palveluiden myöntämiseen. Viidenneksi me haluamme muuttaa veroympäristön ja sääntöympäristön yritysten kannalta houkuttelevammaksi. Haluamme luoda yritysverotuksen yhteisen ja konsolidoidun järjestelmän ja luoda myös AI, ALV-strategian, jonka pitäisi uudistaa ALVn perintäjärjestelmä. Tärkeitä ovat myös elektronisen tunnistamisen järjestelmien keskinäinen tunnustaminen ja ulkoista strategiaamme meidän on myös vahvistettava. Me haluamme vahvistaa eurooppalaista kilpailukykyä ja sitä varten vahvistaa ulkoista strategiaamme vuorovaikutuksen ja molemminpuolisen edunsaannin periaatteiden varaan. Korostamme erityisesti markkinoita kolmansien maiden kanssa ja erityisesti julkisia hankintoja ja tulemme ehdottamaan julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vahvistamista niin, että jokaisella maalla on todellakin tästä edes mahdollisuuksia tuon vastavuoroisuuden edistämiseen. Me työskentelemme myös Kiinan kanssa julkisten hankintojen suhteen. Etsimme myös G20-alueella tärkeitä edistysaskeleita. Toinen suuri sisämarkkinapaketin päälinjaus liittyy siihen, että eurooppalaisten täytyy päästä sisämarkkinoiden ytimeen. Usein eurooppalaiset on ymmärretty vain siten, että ne haurastavat julkisia palveluja eh, joko paikallisesti tai kansallisesti. Näin ei suinkaan ole asianlaita. Sen me pystymme osoittamaan ja me haluamme tehdä julkisista hankinnoista hyvän työkalun julkisille palveluille ja yleistä hyötyä palvelevan työkalun. Siksi haluamme vuonna 2011 useita, eh, useisiin toimiin ryhtyä yleishyödyllisten palvelujen alalla. Tärkeää on tässä se, että arvioidaan paremmin julkisten palvelujen laatua ja arvioinnin tekevät nimenomaan käyttäjät. Sitten yleismaailmalliset palvelut, ne pitää saada vastaamaan eurooppalaisten olotuksia. Ja kollegani Joaquin Almunia tulee ö, tarkastelemaan, miten näitä sääntöjä sovelletaan valtion avustuksiin. Tämähän tunnetaan Monticross-pakettina tai Altmark-pakettina. Haluamme myös kehittää infrastruktuuriverkostoja, eh, kuljetusverkostoja, kuten myös globaalia rahoituspuitetta, johon ne sijoittavat. Meidän on myös annettava prioriteetti energiainfrastruktuureille vuoteen 2020 mennessä. Toinen tärkeä seikka, joka liittyy tähän toiseen osioon, on solidaarisuus. Meidän on vahvistettava solidaarisuutta yhtenäis sisämarkkinoilla ja nämä ö, järjestäytymisoikeudet ovat aivan selvät perusoikeuskirjan ja Lissabonin sopimuksen nojalla, eikä sisä, eivätkä sisämarkkinat mitenkään estä ö, tällaisia, tällaisiin toimiin ryhtymistä. Komissio ö, ajattelee, että sosiaalisen vapauden ja sisämarkkinat voi, ne voidaan yhdistää toisiinsa – me myös hyvin valppaasti haluamme kuunnella teidän huolianne ja vaatimuksianne tässä. Ja kaikkien lainsäädäntöehdotusten sosiaalinen vaikutus tulee arvioida. Haluamme myös vahvistaa yhteistyötä työtarkastuksen e, suhteen ja myös vahvistaa sitä, sen valvontaa, että sääntöjä tosiaan noudatetaan. Todellista sosiaalista dialogia on vahvistettava. Kolmanneksi edelleen tämän solidaarisuuden otsikon alla me toivomme, että kaikki voisivat koko elämänsä hyötyä sisämarkkinoista ja meillä on monta toimia, jotka helpottavat pääsyä työmarkkinoille ja koulutuksen saamista. Kansallisia järjestelmiä on myös vahvistettava, jotta päästään kompetenssin ja osaamisen yleismaailmallisiin tai yleiseurooppalaisiin määritelmiin. Puhuin kilpailukyvystä jo tuossa esitykseni alussa, ja kyse on myös siitä, että annetaan sosiaaliselle markkinataloudelle uusia varoja ja resursseja. Se on tärkeä yhteiskunnallinen vaikuttaja ja on hyvin tärkeää, että myös tuetaan sellaisia yrityksiä, jotka ovat sosiaalisesti, yhteiskunnallisesti innovatiivisia. Esimerkiksi sertifiointijärjestelmät, rahoitukseen pääsyn helpottaminen, erityiset rahoitusmarkkinat ja esimerkiksi solidaarisen investointirahaston perustaminen edesauttavat näitä näiden tavoitteiden toteutumista. Me työskentelemme myös osuuskuntien ja keskinäisten ö, yhtiöiden puolesta tukeaksemme niitä, joiden sosiaalinen vastuu on kaikkein voimakkain. Viides ja ö, viimeinen toimenpidekokonaisuus koskee sitä, että sisämarkkinoista tehdään helpompi pääsyiset ja että kaikki kuluttajat voivat käyttää niitä helpommin. Tärkeää on yleinen tuoteturvallisuus, parempi tiedottaminen ja parempi kuluttajan suoja eh, myös liittyen eh, finanssipalveluihin, joita annetaan kuluttajille. Tarvitaan eh, direktiivi pankkipalvelujen pääsystä ja vero esteet on raivattava, kuten myös matkustajien oikeuksista huolehdittava. Me haluamme siis työskennellä sen hyväksi, että tämä toimintaohjelma toteutuu. Tämä on sisämarkkinapaketin kolmas osa, jossa painopiste on kumppanuudessa ja dialogissa. Tehän puhuittekin tuosta uudesta metodista toisessa paneelikeskustelustanne ja haluaisin ihan sähkösanoma tyylillä muutamia suuntaviivoja mainita. Ensinnäkin meidän älykäs säännöstömme, eh, smart regulation, merkitsee sitä, että dialogia lisätään ja eh, avoimuus kasvaa. Toiseksi eurooppalaisten sääntöjen hyvä soveltaminen ja hyvä toimeenpano. Tämä myös vaatii kumppanuutta ja voimistettua dialogia jäsenmaiden kanssa ja jäsenmaiden välillä. Myös solvit on tässä tärkeä. Kolmas prioriteettimme on yhden ähm, luukun periaate ja valitusmahdollisuudet. Tärkeää on myös kumppanuus toisten instituutioiden kanssa ja säännöllisesti täytyy luoda top 20 listoja, kun puhutaan sisämarkkinoiden toimijoiden odotuksista. Ja sisämarkkinafoorumi ja Euroopan parlamentti ovat tärkeitä. Tämä foorumi on järjestettävä joka vuosi. Juuri nyt yhdessä meidän täytyy tehdä tästä kumppanuudesta toimintametodi, ja te osoitatte tässä juuri dialogin halua tämän suuren kokouksen kautta, joka, jossa me juuri istumme. Tämä asiakirja on toimintaohjelma, jonka olemme yhdessä laatineet 12 kollegan kanssa ja tällä hetkellä siinä on 50 toimintaehdotusta. Ne kaikki ovat tärkeitä ja tarpeellisia ja välttämättä me jotkut enemmän kuin toiset ja keskustelu tulee kertomaan, mitkä ovat erityisen tärkeitä ja ehkä tässä keskustelussa tulee myös uusia ideoita esiin. Ehkä meillä on liikaakin ehdotuksia, ehkä näitä täytyy vielä selventää ja vahvistaa. Haluamme siis avata tämän julkisen eurooppalaisen keskustelun näistä toimista. Tärkeää on päättäväinen ja tahdonvoimainen mielenlaatu. Me olemme todella vilpittömästi haluamme kuunnella teidän ehdotuksianne. Tämä ei ole mikään keinotekoinen debatti, vaan me haluamme saada päätökseen luettelon laatimisen omista sitoumuksistamme ja se syntyköön keskustelun tuloksena. 2011 ja 2012 me sitten lyömme nämä asiat lukkoon siten, että 20 vuotta sisämarkkinoiden perustamisesta, kun tämä siis sisämarkkinoiden vuosipäivä tulee, ettei se olisi vain nostalgian ja melankolian sävyttämä vaan tahdonvoiman, dynamismin ja pohdinnan siitä, mitä eurooppalaiset odottavat meiltä suuren huolen aikoina, jolloin kriisi on vielä meneillään ja jolloin meillä on monia läksyjä opittavana kriisistä, esimerkiksi defensiivisen sääntelyn suhteen tai tärkeämpää on ennaltaehkäisevä ja dynaaminen sääntely, sitä näillä sisämarkkinoilla tarvitaan. Ainakin omasta puolestani voin sanoa, puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, että olen käytettävissänne niin paljon kuin mahdollista täällä Brysselissä ja kaikissa jäsenmaissa. Haluan todella osallistua tähän ö, todelliseen julkiseen keskusteluun tästä sisämarkkinoiden tilanteesta. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt pyytäisin kaikkia kysyjiä puhumaan alle minuutin. Ensimmäinen puhuja, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin Barnierille, Barnieria onnitella hänen puheenvuoronsa otsikosta. Ö, kilpailukykyinen sosiaalinen eurooppalainen markkinatalous parempaa otsikkoa ei voida ajatella. Juuri sitä me tarvitsemme Euroopassa tulevaisuudessakin, jotta pysyimme kilpailukykyisenä sosiaalinen ja taloudellinen edistys on linkitettävä yhteen. On, te yhä uudelleen haluatte kertoa täällä, miten sisämarkkinoita voidaan suunnata yhä parempaan suuntaan tulevina vuosina. Ja varmasti tämä horisontaalinen koordinaatio tämän ehdotuksen suhteen, jonka komissio teidän johdonalla on tuonut esiin, on ensimmäinen peruskivi sen suhteen, että sisämarkkinat voivat edistyä vain, jos ne todella verkostoituneesti rakennetaan. Ja meidän pitäisi ehkä mennä tällä tiellä ja voisimme mennä tällä tiellä vielä pidemmälle. Kolmas kysymys, kuulemisvaihe. Mielestäni on äärimmäisen positiivista, että komissio suunnittelee eh, ennen kuin tämä toimenpidepaketti niin kuin tästä päätetään, että, että, he, että komissio on päättänyt kuulla kansalaisia ja eri tahoja. Erityisesti meidän valiokuntamme haluaa tähän vaikuttaa ja uskon siihen, että tämän prosessin tullessa päätökseen voimme todeta, että olemme saaneet sisämarkkinat eteenpäin ja toivon, että myös tuoteväärännöksistä tässä ehdotuksessa on jotain mukana. Otamme varmaan tässä ensin viisi puhujaa, sitten annan puheenvuoron komissiolle. Sitten seuraava listalla oleva, olkaa hyvä. Äh, äh, Kiitoksia. Mehän olimme päättäneet, että koordinaattorit puhuvat ensin, siksi olin vähän hämmennyksissä, mutta Bernadette Kin olisi varmasti voinut tämän asian sanoa. Kiitoksia herra Barnier tästä erittäin hyvästä työstä, jonka te olette tehnyt, sillä te olette tosiaankin jo jotain siitä, mitä professori Monti ja Louis Gregg omassa mietinnössään sanoivat. Olette jo ottaneet näihin ehdotuksiin mukaan näistä tästä mietinnöstä asioita. Ennen kaikkea tämä holistinen kokonaisvaltainen lähestymistapa, kuten myös se tapa, miten me voimme lähestyä näitä teemoja kokonaiskonseptina. Se on mielestäni erittäin myönteistä. Kuitenkin toisin kuin EPPn kollega, en ole sitä mieltä, että tasapaino sen välillä, mitä yritysten intressit ja kansalaisten intressit ovat, että se on onnistunut. Se ei todellakaan ole onnistunut ja mm, minä en nyt voi tässä mennä yksityiskohtiin, mutta sanon kolme asiaa. Ensinnäkin ryhmäni on aina sanonut ihan, jotta silloin teidän toisen ehdotuksenne kohdalla, että sosiaalilauseke tarvitaan Euroopan politiikalle, että tosiaan tuo sosiaalinen komponentti on erittäin tärkeä peruspilari poliittisessa työssä ja tämä on nyt ö, ikään kuin vesittynyt pelkiksi ö, vaikutusten arvioinneiksi. Se ei ole riittävää, vaikka se onkin sinänsä ihan positiivista. Toinen puute, jonka huomaan ja jonka kohdalla olen kysynyt, että mitä tämä oikein meinaa, me vaadimme ja olemme keskustelleet jo kolme neljä vuotta ryhmäkanteesta. Euroopan komissio on jo niin monta tutkimusta ja raportteja ja mietintöä tästä aiheesta tehnyt ja aina teidän ehdotuksissanne lukee, että tätä asiaa pitää vielä tutkia lisää, mutta Toivoisin, että vihdoin tulisi ehdotuksia siitä, että ennen kuin me voimme tämän todella toteuttaa, tämä puuttuu ja on erittäin sääli, että tämä on jäänyt puolitiehen tämä ryhmäkanneasia. Kolmantena ja viimeisenä seikkana haluan tuoda esille seuraavaa. Haluan puhua eh, palvelu julkiset palvelut, yleishyödylliset palvelut, ne ovat meille sosiaalidemokraateille erityisen tärkeitä. Te puhutte monista yksittäisistä toimista, joita tällä alueella pitäisi tehdä. Se ei ole mikään konsepti yleishyödyllisille palveluille. Me tarvitsemme puitesuojan näille palveluille, yleishyödyllisille palveluille, ja tästä asiasta me, me tarjoamme teille, herra Barnier, tiedän, että haluatte tässä asiassa mennä eteenpäin, me tarjoamme teille omaa yhteistyötämme ja tulemme myös tekemään ehdotuksia tältä alueelta. Kiitoksia. Thank you. Uh... Kiitoksia. We pass it on to the coordinators Annamme puheenvuoron ensin koordinaattoreille. Mr. Selvä. Kreutzmann, olkaa hyvä. Kiitoksia Arvoisa komission jäsen, tässä asiakirjassa esitetään 50 toimintaehdotusta sisämarkkinoiden suhteen. Monet niistä ovat hyvin konkreettisia, se on hyvä asia. Ja jotkut ehdotukset ovat epäkonkreettisia ja joitakin ei sisämarkkinoilla voi toteuttaa. Me tarvitsemme konkreettisia ehdotuksia, konkreettisia parannuksia. Yksi esimerkki tämä digitaalinen sisämarkkina. Komis- professori Monti on ehdottanut tätä ja tuen hänen ehdotustaan. On tärkeää, että vihdoin saamme aikaan puitteet, jotka ovat koko Euroopan palvelujen kannalta houkuttelevat. Tämä, tällä alueella on tapahtunut aivan liian vähän. Ja aivan liian usein nämä asiat tapahtuvat laittomasti. Me kaikki tiedämme, mistä tämä johtuu. Tämänhetkinen tekijän suoja on liian mutkikas ja se aiheuttaa sen, että meillä on tällainen kansallisten markkinoiden tilkkutäkki. Meidän on muutettava jotain taiteilijoiden ja kuluttajien eh, etu on se. Meidän uskottavuutemme on tässä nyt pelissä. Jos sisä ja sisämarkkinat eivät tässä asiassa ole nimensä veroiset, pyytäisinkin teitä sydämellisesti tekemään kunnianhimoisia ehdotuksia eh, näiden 50 ehdotuksen lisäksi kunnianhimoisuus on tässä tosiaan tärkeää. Te tulette aivan varmasti saamaan parlamentin taaksenne hyvin useissa ehdotuksissa ja siksi voin vain sanoa, että nämä ehdotukset ovat oikein hyviä. Meidän on vietävä sisämarkkinoita eteenpäin. Se on suuri mahdollisuus Euroopalle. Kiitos. Mrs. Kiitoksia. Ryyden, olkaa hyvä. Minä haluaisin keskittyä kahteen kysymykseen. Ensimmäiseksi yhdyn Rova Gebhardtiin muutamissa asioista ennen kaikkea ryhmäkanneasiassa, mutta haluaisin vielä kaksi painopistettä tämän lisäksi tuoda esille. Te viittasitte aivan oikein siihen, että meidän on tehtävä enemmän veroalalla ja puhtaan energian verotuksessa, mutta kaiken kaikkiaan teidän ehdotuksenne voisi olla hiukan tasapainoisempi kestävän kasvun suuntaan. Ilmastonmuutos on kuitenkin suuri asia ja se on liian vähän esillä ja läsnä tässä asiakirjassa. Tämä on tärkeä haaste, johon meidän on vastattava 2-4 prosenttia. Kasvua olisi mukava juttu, jos ne ovat kestävää kasvua, mutta jos ne edistävät ilmastonmuutosta, niin silloin tehdään vain karhun palvelus kaikille. Tätä meidän pitäisi pohtia ja tästä meidän tulisi keskustella Toinen painopisteeni on avoimuus. Te viittasitte siihen, että asiantuntijaryhmiä avattaisiin ja perustettaisiin. Me parlamenttina olisimme erittäin iloisia, jos parlamenttina myös saisimme parempaa informaatiota monista komission piirissä toimivista asiantuntijaryhmistä ja jos me voisimme myös kuulla, mitkä näiden ryhmien kokoonpanot ovat. Vielä yksi teema on minusta tärkeä, kansalaisten kuuleminen. Minä tulen alueelta, jossa keskustellaan tällä hetkellä hyvin kriittisesti suurhankkeista, suurinfrastruktuurihankkeista ja meidän täytyy tosiaan ottaa tosissaan se, että kansalaiset haluavat olla enemmän mukana politiikassa, he odottavat politiikalta, politiikalta enemmän ja he haluavat olla mukana puhumassa ja päättämässä näistä asioista. Komission kuulemiset eivät ole kyllin transparentteja. Usein emme pääse selville siitä, mitä johtopäätöksiä kuulemisista tehdään. Otan konkreettisen esimerkin. Te tiedätte, että meillä on tässä erilaiset näkemykset. Kysymys on die ist noch nicht mal abgeschlossen dann verkündet die kommission schon dass sie dazu Te haluatte tehdä joitakin lainsäädäntöehdotuksia konsessioiden osalta Monet meistä ovat osallistuneet kuulemisiin, mutta usein komission päätökset on siihen mennessä jo tehty, eli silloin kuulemisessa ei ole paljon järkeä. Ja kysymys on tietysti kuulemisten suhteenkin tämä avoimuus. Meidän täytyy myös ulospäin pystyä näyttämään ja näkemään, kuka sanoi mitäkin ja kenen panos on mikäkin, ja miten sitten osallistujien enemmistö reagoi näihin ehdotuksiin kuulemisen puitteissa, koska kyllä me olemme sen kansalaisille velkaa, että meillä on enemmän enemmän avoimuutta heidän suhteensa. Kiitoksia. Sitten vielä yksi puhuja. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Mitä tulee yleis- yleishyödyllisiin palveluihin, joista muut ovat täällä puhuneet? Te sanoitte, että komissio haluaa muuttaa toimintamallia näiltä osin. Minä haluaisin tietää tästä lisää, aiotaanko näiden palveluiden luontoa tai luonnetta muuttaa. Minä olen huolestunut siitä, että nämä voisivat olla tarkemmin vain rahan talouteen liittyviä palveluita, eikä kaikkia palveluita. Kiitoksia. Nyt annan komissaarille puheenvuoron. Hän voi vastata kysymyksiin. monsieur le président euh, je veux naturellement réagir à ces interpellations dont je remercie euh, les différents euh, coordonnateurs. Niin, jos ajatellaan nyt sitä, mitä eri koordinaattorit ovat täällä sanoneet. Valitettavasti joudun täältä kohtaa poistumaan, mutta jätän tänne korvia paikalle kuuntelemaan mitä täällä sanotaan ja näitä lisäehdotuksia ja rakentava kritiikki, mitä saamme. Minun on nyt mentävä kohta kollegion kokoukseen. Kiitos, Nystä Schwab. Te ymmärsitte aivan oikein, että me haluamme elvyttää sisämarkkinoita nimenomaan sosiaalisen markkinatalouden suuntaan, joka on kovin kilpailukykyinen, niin kuin sanotaan perustamissopimuksessa. Minun mielestä kaikki nämä sanat ovat tärkeitä. Eli sosiaalinen markkina, talous. Mikään näistä ei ole kirosana. Kaikki ovat hyviä tärkeitä sanoja. Jotta voidaan elvyttää kasvua ja uudistaa kilpailukykyä, niin minä olen vakuuttunut siitä, että kilpailukykyä ja kasvua varten tarvitaan jokaista kansalaista, jokaista yritystä, jokaista yhteisöä. Emme pysty vastaamaan kilpailukykyhaasteeseen ilman ihmisiä ja ilman valtava määrää, sitä valtavaa määrää pk-yrityksiä, mitä Euroopassa on. Saimme kuulla täällä myös poliittisten ryhmien huolista. Minä sanoin, että aiomme ryhtyä toiminnan ryhmäkanteen osalta. Dalia, Redding ja Almunia kollegani, kollegoita, kaikki he työstävät tätä asiaa. Tiedän, että teitä kiinnostaa myös sosiaalinen lausike Ja minä voin nyt jo kertoa, että tästä asiasta on syvällisesti keskusteltu. Ja ne tekstit, jotka ovat nyt pöydällä, ovat tietynlainen tasapaino näiden eri näkökulmien välille, mitä asiasta on kuultu. Mehän tarvitsemme lisää selvyyttä ja takeet sille, että voidaan saada käyttöön yleishyödyllisiä palveluita, jotka ovat laadukkaita. Jos me taas lähdemme tästä puhumaan, niin se johtuu siitä, että halutaan kuulla kaikenlaisia ehdotuksia ja kritiikkiä. Komissio huomioida kaikki, niin kuin sen tuleekin tehdä. Voin yhtyä edustaja Kreutzmannin ajatuksiin. En nyt kaikesta ehtinyt puhua, mutta kaikkea löytyy kyllä sisämarkkinapaketista. meidän työskentelyyn tämän puitteissa kollega Bryssin kanssa. Tämä koskee myös digitaalista Eurooppaan. Ja minä olen myös kovin kiinnostunut tekijän oikeuksista. Tiedän, että luovan työntekijät elävät tätä aikaa, internet-aikaa, mutta jos heidän tuotoksensa saadaan suojattuna. Tämä on tärkeää. Tämä koskee sähköistä kaupankäyntiä, sähköistä allekirjoitusta ja digitaalisia julkisia hankintoja. Meillä on hyvin paljon kaikkea, mitä voi tehdä, jotta voidaan edistää digitaalista toimintaa. Ruohonjuuritasolla nyt ei saa olla väärinkäsityksiä. Minä sanon tämän teille kaikille. Emme me sisämarkkinan paketissa kaikkia politiikoita ja strategioita pyri kattamaan. Minähän sanoin, että yhtenäismarkkinat ovat Euroopan pohja, perusta. Ja sitten tälle, näille yksinäismarkkinoille on rakennettava strategioita tälle pohjalle. Ja olen samaa mieltä kanssa, että me voimme puhua tästä ja uuden kasvun, jota nyt odotamme, se ei saa olla samanlaista. Se ei saa olla samanlaista kuin ennen kriisiä. Me tarvitsemme myös uudenlaista valvontaa. En ole koskaan uskonut markkinoiden itsevalvontaa. Me tarvitsemme tänne hallintoa, avoimuutta ja vastuuta, vastuunkantoa, mutta me tarvitsemme erilaista kasvua, oikeudenmukaisempaa kasvua ja laadullisempaa. Ja on huomioitava se, seikka, joka on ihan itsestään selvä, että eh, varat eivät ole lopumattomia ja meidän on huomioitava myös tulevat sukupolvet. Täältä sisämarkkinapaketista ei löydy ihan kaikkia politiikkoja ja strategioita, vaan ainoastaan osa niistä, mitä tulee sitten näihin näihin konsessioihin, niin me odottelemme vielä sitä, että kuuleminen viedään loppuun ja sitten tehtäisiin pragmaattinen ja kohtuullinen ehdotus sitä koskien. Me tarvitsemme sääntöjä silloin, kun tiettyjä palveluja tilataan, sillä meillähän ei ole mitään tarkoitusta lähteä haittaamaan paikallistoimijoita silloin, kun eri palveluita jostain tilataan. Sitten täällä Rova Gebhardt puhui yleisyydestä palveluista. Me tarvitsemme lisää selvyyttä, mutta on huomioitavaa myös komission säännöt, jotka liittyvät valtion tukiin. Olemme valmiita asiasta puhumaan. Tässä on keskustelun puitteet. Te täällä parlamentissa ja myös kansallisissa parlamenteissa ja myös työmarkkinoiden osapuolet voitte sanoa, pitääkö mennä pidemmälle. Minä olen sitoutunut tähän työhön ja aion tehdä ehdotuksia sisämarkkinaa komissaarina en aio tehdä mitään sellaista, mistä olisi haittaa kansalaisille ja varsinkin vaikeammassa asemassa oleville kansalaisille ja vaikeuttaa heidän pääsyään yleisöllisiin palveluihin ja laadukkaisiin sellaisiin. Nyt siis joudun toivottavasti poistumaan, mutta pitää muistaa, mitä Mario Monti ja Louis Gresh ovat korostaneet. Tarvitsemme globaalin laajan lähestymistavan. Me tarvitsemme konkreettisen vastauksen näihin eri huoliin ja pelkoihin, jotka aiheuttavat siellä täällä populismin kasvua ja protektionismia. Protektionismin ensimmäinen uhri olisi sisämarkkinat nimenomaan. Ja taistellaksemme protektionismia ja populismia vastaan tarvitsemme konkreettisia toimia. Sen takia me ehdotamme 50 uudenlaista toimenpidettä jota ei voida joko hyväksyä tai jättää hyväksymättä, vaan tässä pitää edistyä pragmaattisesti ja vähitellen. Haluamme kuulla teitä, teidän ajatuksianne helmikuuhun asti ja toivottavasti muutkin ministerineuvostokin ottaisivat, ottaisi kantaa ja antaisi panoksensa tähän, tälle paketille ja tarvitsemme siihen heidän apuun olen valmis jatkamaan vuoropuhelua teidänkin kanssanne. Kiitos. No Meillä ei ole valitettavasti aikaa kysymyksille. Voitte sitä niitä lisää Mario Montin esityksen jälkeen. I request Professor Monti, who's a major... Nyt antaisin puheenvuoron Mario Montille, joka on tärkeä toimija sisämarkkina-asioissa ja on laatinut siitä raportin. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, I, I'm very on... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minulla on suuri kunnia olla paikalla täällä sisämarkkinafoorumissa – oli mukava kuunnella edellisten puhujien esityksiä sisämarkkinoiden toimenpidepaketista. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, hyvä puheenjohtaja. Gretsch, teidän mietintönne oli lähtöpiste tälle prosessille ja on oikein Tärkeä äh, tämä Euroopan rakentamisen tärkeä pilari on ollut juuri hyvä esimerkki yhteistyöstä parlamentin ja komission ja sidosryhmien välillä. Haluan, haluan todellakin onnitella Michel Barnietä sisämarkkinoiden toimenpidepaketista. Hänen sitoumuksensa panoksensa tähän asiaan on ollut erittäin merkittävä. Minä yhdyn täysin lähestymistapaan, jonka komissari Barnier ja komissio ovat omaksuneet erityisesti eh, tässä raportissa, jo, jonka, jota komission puheenjohtaja Barroso minulta pyysi, joka käsittelee sisämarkkinoita ja kilpailukykyä. Tästä on tulossa kaikkien tärkeiden aloitteiden lähtöpiste. Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti on iso askel – sellaista kohti, jota ei pidetty tarpeellisena vielä muutama vuosi sitten. Siinä otetaan huomioon kansalaisten huolenaiheet ja yhteiskunnalliset huolenaiheet ja ne esteet, jotka voisivat estää, sillä nämä asiat voisivat estää sisämarkkinoiden loppuun saattamista. annan, kerron muutamia kommentteja, jotka voisivat toimia tämän keskustelun pohjana. Täytyy sanoa, että olin hieman yllättynyt siitä, että tässä käydään neljän kuukauden julkinen kuuleminen. Olin yllättynyt siksi, koska sisämarkkinoiden edistäminen on erittäin tärkeää, eikä enkä sen vuoksi ollut yllättynyt. Ja on hyvä, että toimenpidepakettia säätävät ottavat mukaan myös huomioon myös sen, että äh, paketin laatimisen kestää kauan aikaa. Tällä tavalla pääsemme nopeammin itse päätöksentekoprosessiin. prosessiin puheenjohtaja Baroson toimeksiannosta kävin konsultaatiota parlamentin, Euroopan parlamentin kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa. Uudet parlamentin uudet jäsenet, kerron heille sen, että jo nämä konsultaatiot käytiin kaikkien poliittisten ryhmien kanssa ja kaikkien asianmukaisten valiokuntien kanssa, muun muassa IMKO valiokunnan kanssa. Lisäksi kuultiin myöskin sidosryhmiä. Tulevaisuudessa varmasti täytyy vielä kuulla yksittäisiä lainsäätäjiä. Ja mietin hieman, että olivatko nämä neljä kuukautta sitten välttämättä tarpeen, kun kuulemista oli jo käyty aikaisemmin. Sisämarkkinat eivät kärsi niinkään siitä, että ei tiedettäisi mitä pitäisi tehdä, vaan enemmänkin kyse on jäsenvaltioiden kyvyttömyydestä sopia tietyistä tärkeistä aspekteista. Raportissani on pohdittu sitä, mistä saadaan tarvittava poliittinen energia. Ja minun mielestäni se ei synny siitä, että käydään lisää kuulemiskierroksia ja konsultaatiota. Me tiedämme, mitä pitäisi tehdä. Tietysti nämä kuulemiset ovat hyödyllisiä, mutta meidän pitäisi enemmänkin keskittyä käytännön ratkaisuihin. Jotkut eh, jäsenmailla on hyvin erilaisia näkemyksiä tietyistä asioista ja näitä näkemyksiä pitäisi yhdentää. Sen vuoksi tässä puheenjohtaja Barrosolle laatimassani raportissa olen pyrkinyt käymään läpi mahdollisia kompromisseja – joilla voita, jotka voisivat hyväksyä, jonka voisivat hyväksyä kaikki jäsenvaltiot. Sisämarkkinoiden on oltava on uudelleen poliittisen keskustelun keskipisteenä. Tämä on erittäin tärkeää. Yhdessä komission kanssa olemme huomanneet, ettei sisämarkkinoiden vaikeutena ole se, että niiden toteuttaminen on vaikeaa, vaan se, että ne saadaan pidettyä poliittisen keskustelun keskiössä. Sisämarkkinoiden toimenpidepaketin esittelyn jälkeen asiasta ei ole enää puhuttu. Toivoin, että siitä syntyisi esimerkiksi medioissa – suuri keskustelu, koska kyse on niin rohkeasta ja kunnianhimoisesta toimenpidepaketista. Valitettavasti näin ei ole käynyt. Kaikenlaiset eh, pienet päätökset, esimerkiksi vaikka headfunds, eh, fund, eh, DEA koskeva pieni päätös saa paljon huomiota mediassa, mutta sitten tällainen suuri toimenpidepaketti taas ei. Teidän ja meidän on tartuttava tähän aiheeseen. Euroopan komission puheenjohtajan pitäisi itse ottaa johtoasema ja osoittaa, kuinka tärkeää sisämarkkinapolitiikka on ja sillä tavalla se herättäisi myös toisessa osapuolessa vastuuntuntoa. Valitettavasti ei vielä olla päästy näin pitkälle tässä asiassa. Jos otetaan huomioon se, mitä Euroopan komissio on 27. lokakuuta jälkeen käydyn kokouksen jälkeen tehnyt, niin siihen liittyy kolme seikkaa, joita on kehitetty eteenpäin ja jotka ovat osa sisämarkkinastrategiaa laajassa mielessä. Redingin on kolme erilaista aloitetta, joita on tehty asiasta – niissä on, ne ovat kuitenkin olleet liian hajautettuja ja sellaista kokonaisvaltaista näkökulmaa ei ole saatu aikaiseksi. Haluan antaa nyt muutaman kommentin siitä, kuinka tämä neljän kuukauden aikaa voitaisiin käyttää hyödyksi. Näin voidaan tehdä kahdella tasolla. Voidaan käydä neljä kuukautta julkista keskustelua, joka olisi erittäin hyödyllistä, mutta ei se valitettavasti ehkä kuitenkaan johtaisi mihinkään päätöksentekoa vaikuttavaan loppupäätökseen. Nämä neljä kuukautta voitaisiin myös käyttää tämän lähestymistavan vahvistamiseksi jotta päästäisiin poliittiseen kompromissiin. Belgia puheenjohtajamaana on ollut jo hyvin aktiivinen tässä asiassa, kuten kuulimme ministeriltä. Barnierin asiakirjassa eh, esitetään tapoja joilla kansalaiset voisivat paremmin hyväksyä sisämarkkinat, mutta mielestäni yhtä seikkaa voitaisiin painottaa enemmän sitä äh, verokoordinaation, äh, verokoordinaatioasiaa. Tällä tavalla yritysten toiminta sisämarkkinoilla helpottuisi. Tämä on erittäin tärkeää. Kuten tiedätte, monet kansalaiset ovat sitä mieltä, että sisämarkkinat ilman verokoordinaatiota – heikentävät työvoiman asemaa. Tämä vaikuttaa työllisyyteen ja sosiaaliasioihin, ja tämä on otettava huomioon. Olen hyvin iloinen siitä, että joitakin asioita, joita ihmiset eivät uskalla ehdottaa – niin tässä on kuitenkin ehdotettu veroasioita koskevan työryhmän perustamisesta. Ja komissio on jo tämän ryhmän perustanut. Tämä on yksi asia, joka mielestäni on tuotava paremmin esille. verokoordinaatio. Si- tässä toimenpidepaketissa on otettu huomioon verokoordinaatio ja, ja se tekee sitten soveltamisalasta ehkä hieman kunnianhimoisemman ja tavoitteista kunnianhimoisemman. Pitäisi ottaa sitten huomioon myös toteuttamistavat Äh, täällä on toimenpide 47. jolla pyritään vahvistamaan sääntöjen äh, täytäntöönpanoa. Itse ehdottaisin, että vielä laadittaisiin vähemmäisvaatimukset, äh, rajat – Se on erittäin vaikeaa yritysten elämässä, eurooppalaisessa taloudessa. Pitäisi tutkia, siis voitaisiinko sisämarkkinoiden täytäntöönpanon valtuuksia eh, edistää. Kilpailu on toinen asia, jota mielestäni pitäisi painottaa. Meidän pitäisi yrittää osoittaa, kuinka kilpailu tuo myös etua, sillä se vakauttaa yhteiskuntaa. Se vähentää dominoivien yritysten väärinkäytöksiä ja tasapainottaa yritysten tasa-arvoa. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että tämä olisi hyvä lisäys tähän kunnianhimoisen sisämarkkinapakettiin – jos siinä otettaisiin huomioon myös enemmän kuluttajien eh, näkemykset. Sitten lopuksi digitaalisista sisämarkkinoista. Varmasti kaikki olemme samaa mieltä siitä, että ne ovat erittäin tärkeitä Euroopan talouden tulevaisuuden kannalta. Olen ollut sisämarkkinakomissaarina ja silloin olin jo hyvin kiinnostunut digitaalisten sisämarkkinoiden luomisesta. Meidän on kuitenkin oltava varoittava, ettei tekijänoikeuksien haltijoita suojella liikaa. Mielestäni on erittäin tärkeää tarkkailla asioita laajemmasta kuin vain valtioiden tai yritysten näkökulmasta. Digitaaliset sisämarkkinat ovat jo hyvin lupaavat, eikä niiden käyttöä saa ehkäistä. Täytyy estää, ettei ylisuojelulla estetään näiden markkinoiden käyttöä. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Thank you very much, professor Monti, for... Kiitoksia, professori Monti, kunnianhimoisesta lähestymistavastaan ne sisämarkkinoihin. Meillä on tässä hieman aikaa kysymyksille, mutta pyrkikää puhumaan eh, mahdollisimman vähän, sillä 10 minuutin päästä meidän täytyy odottaa seuraava paneeli. Herra Vernier. Rouva Werner, olkaa hyvä. Puhun ihan lyhyesti, koska kysymykseni oli oikeastaan osoitettu komission jäsen Barnierille, mutta kun meillä on täällä näin paljon pätevyyttä ja kokemusta, joka on myös Euroopan ja maailman tasolla tunnustettu, ja jota siis professori Monti edustaa ja, ja myös ekskomissaari täällä edustaa. En nyt mene yleishyödyllisiin palveluihin, mutta ehdotuksen 25 epämääräinen luonne hieman huolestuttaa minua. Mutta herra professori, oletteko sitä mieltä, että ehdotus numero 40, pankkipalveluihin pääsy, pankkipalveluiden saatavuus, joka on hyvin tärkeä Euroopan kansalaisille, kun siinä puhutaan että siitä, että kutsutaan tai pyydetään pankkisektoria esittämään sääntelyehdotus, Voiko ajatella, kun ajatellaan, mitä viime vuosina ja viime kuukausina on tapahtunut, että tämä todellakin riittää, jotta kansalaiset saavat takaisin luottamuksensa pankkijärjestelmään ja e, jotta pystytään estämään tuntemamme kaltaiset negatiiviset seikat? Kiitoksia. Seuraava puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi sanottavaa herra Barnielle itse asiassa, mutta voin nyt osoittaa kysymykseni herra Montille. Minä haluaisin kysyä verokoordinoinnista. Sanotte, että verojen koordinointi voi olla tapa vahvistaa sisämarkkinoita ja näin kuluttajat ja kansalaiset voisivat tähän ehdotukseen yhtyä, mutta minä sanoisin, että en ole samaa mieltä kanssanne. Minusta verokoordinaatio – on asia, joka ehkä huolestuttaisi kansalaisia. He olisivat huolestuneita siitä, minne suuntaan sisämarkkinat ovat menossa. Ehkä minimivero yhtiöille voisi olla paikallaan, mutta tämä siis pitäisi tehdä yhteisötasolla, mutta oletteko te sitä mieltä, että tarvitaan esimerkiksi yhteinen ALV-taso? Voisitteko sanoa jotain lisää siitä, onko verokoordinointi mielestänne kaikkein oleellisinta tällä hetkellä, jos toivotaan, että ihmiset pystyvät ymmärtämään sisämarkkinoiden uudistamistarvetta. Uh, Meillä on vielä aikaa muutamalle kysymykselle. Thank you very much and... Uh, Kiitoksia paljon. Haluaisin kiittää professori Montia hänen hyvin laajoista näkemyksistään siitä, mitä meidän on tehtävä parantaaksemme tilannetta. Ja nyt alankin sitten puhua äidin kielelläni. Eurooppalaiset eivät ymmärrä, mitä he saavat sisämarkkinoilta tai yhtenäismarkkinoilta. Ja mehän olemme nyt suuren globalisaatiopaineen alaisina. Paine on erittäin voimakasta ja meidän täytyy oikeastaan ryhtyä toimiin hyvin nopeasti ja päättäväisesti, jotta pystymme tässä kommunikoinnissa kansalaisten kanssa olemaan sekä avoimia että täsmällisiä, jotta he tosiaan ymmärtävät, mistä tässä oikein on kysymys. Sen takia olen sitä mieltä, että nämä neljä kuukautta, joiden aikana kuulemme kansalaisia, ovat hyvin tärkeitä, mutta menestyksen avain on kuitenkin siinä, että kolme suurta toimielintä työskentelevät yhdessä, komissio, neuvosto ja parlamentti mitä tulee neuvostoon, minä näen tässä yksittäisiä jäsenmaisia maita, jotka käyttäytyvät hyvin ristiriitaisesti sisämarkkinoihin nähden ja näin myös protektionismitendenssejä. Siksi halusinkin kysyä teiltä, mitä lisäinstrumentteja teillä on mielessä tai voisitte kuvitella, voitaisiin käyttää, jotta edistettäisiin sitä, että jäsenmaat tässä voisivat päästä kompromissiin, joka veisi meitä nopeammin eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia. Seuraava alkaa mahdollisimman lyhyt puhe. Ähm, ähm. Kiitos, professori Monti. Minä vähän yllätyin siitä, että olette eri mieltä koordinointitavoista, jotka komissio on hyväksynyt, mutta ehkä olette oikeassa. Oli varmasti helppo hyväksyä nämä 50 toimenpidettä, jotka ovat niin yleisiä, että kaikki olemme niistä lopun lopuksi samaa mieltä. Mutta mikä tulee nyt olemaan vaikeampaa, on seuraava askel. Nämä ajatuksethan ovat nyt eri täytäntöönpanovaiheessa. Meidän pitää tietää, mistä tasosta on kyse, jotta voidaan nähdä, kuinka paljon lisää ponnisteluja tarvitaan kunkin kohdalla. Mutta kolmas vaihe tulee olemaan vielä vaikeampi, eli kun mietimme toimintaprioriteetteja. Meillä on tässä eri täytäntöpanotasoja, eri tason ongelmia, joita niihin liittyy. Miten pystymme päättämään, mitkä asiat asetetaan ykkösijalle – Tämä on poliittinen asia, josta ollaan varmasti eri mieltä. Eli minusta olisi hyvä tämä teidän ehdotuksenne, eninkään tämä metodi, että pitäisi ensin käsitellä ne aiheet, jossa pragmatismi voidaan asettaa etusijalle. Thank you very much. Kiitoksia. Minulla on ensin ensimmäistä kertaa elämässäni tilaisuus antaa vastaus edeltäjäni puolesta, Barnierin puolesta. Rouva, Rouva en tosiaan voi väittää tuntevani herra Barnien ajatuksia ja meidän kantamme, vaikka kantamme ovatkin hyvin pitkälti yhtenevät, te puhutte ehdotuksesta numero 40, minulla se on tässä englanniksi, ne menee näin. On access to certain basic banking services at the start of 2011. Um, I obviously agree on this. Uh, olen selvästi samaa mieltä tästä. Tämä on yksi ehdotuksista, jotka olen sisällyttänyt myös minun raporttiini. Vielä en ole kantaani muuttanut. Mutta te fokusoitte enemmän tähän toiseen osaan, joka sanoo seuraavasti. Eh, eh, sur la transparence et la comparabilité Tässä on siis kysymys avoimuudesta ja vertailtavuudesta, ja te olette hieman skeptinen sen suhteen, mikä on pankkisektorin kapasiteetti ja halu ö, eh, tällaiseen ryhtyä. Me kaikki tiedämme, että Michel Barnier on erittäin sitoutunut rahoitussääntelyyn. Hän, jos hän on tällaisen tuomion antanut, niin hänellä on siihen varmaan hyvät syyt. Ja äh, vielä haluaisin korostaa sitä, tämä on henkilökohtainen mielipiteeni, että meidän on totta kai korjattava äh, vakavat sääntelyn puutteet rahoitusmarkkinoilla, äh, puutteet, joita aikaisemmin on ollut, mutta mutta meidän on myös koulutettava tai uudelleen koulutettava rahoitusmarkkinat niin, että ne toimivat säännellyinä markkinoina. Minä en usko, että EU tai muutkaan maat pystyvät menemään etulinjassa rahoitustoimien suunnittelussa – Tämä itsesääntely on hyvä ehdotus tai aloite ja täällä on Euroopan komissio on tällaisen itsesääntelyehdotuksen tehnyt ja komissiollakin on lainsäädäntövaltaa, niin silloin useimmiten ne tahot, joihin tässä viitataan, kiinnittävät huomiota siihen, mitä komissio sanoo. Te olette huolestunut siitä, etteivät sisämarkkinat niin helposti pystyisi verokoordinointiin, mutta huomaan, että olette paljon kunnianhimoisempi kuin minä tai herra Barnier verokoordinaation suhteen, koska te sanotte, että voidaan tarvita jotain minimiverokantaa yritysverotuksessa, mutta te tiedätte, teidän pitäisi tietää, että tuotta pidetään tällä hetkellä erittäin kunnianhimoisena tavoitteena, johon useimmat jäsenmaat eivät voisi suostua, enkä minä ole toisin kuin te, jotka luulette vastustavanne verokoordinaatiota. Minä en ole uskaltanut noin kunnianhimoista verokoordinaation tasoa edes ehdottaakaan, mutta niin, puhutte siitä, että ehkä sisämarkkinoiden toimivuus vaatii tällaista – te, äh, Rova Karni, että te äh, ikään kuin avasitte tietä herra Korjetten kysymykselle. Te molemmat tuotte esiin ongelman, joka liittyy operaatioihin, miten niitä pitäisi toimeenpanna. Sanotte, että äh, julkiset kuulemiset ovat hyvin tärkeitä, kuten myös kolmen toimielimen yhteistyö. Kun jäsenmaiden kannat eivät ole yhtenevät. Mitä te voitte tehdä? Mitä parlamentti voi tehdä? Mitä neuvosto voi tehdä, jotta päästään lähemmäs näissä kannoissa ja saadaan aikaan päätöksiä? Herra Korea sanoo, että on hyvä, että meillä on 50 ehdotusta, mutta meidän on määriteltävä prioriteetteja ja päästävä sopimukseen. No, minä olen sitä mieltä, että se, mitä itse tekisi, mutta tämäkin on vain henkilökohtainen mielipide, on se, että äh, rakentaisin sellaisten kuulemisten varan, joita on jo järjestetty. Minä olen esimerkiksi jokaiselta jäsenmaalta saanut taulukon siitä, kuka vastustaa ja kuka on e, tiettyjen ehdotusten puolella, ja, jotka ovat hyvin yhteneväisiä Barnien ehdokkaan ehdotusten kanssa. Ja kaikkia tämän parlamentin ryhmiä minä tiedän jo aika tarkkaan, kuka vastustaa ja kuka on jonkun kannalla. Te ehkä tiedätte parempi kuin minä, että on myös kansallisia vaihteluita, ei pelkästään poliittiseen ryhmään liittyviä variaatioita. Minä ehdotan, että nuo neljä kuukautta, että käytämme ne laajoihin kuulemisiin, mutta toivon, että me myös fokusoimme puolivalmiiseen tuotteeseen, eli niihin kuulemisiin, joita on jo pidetty, jolloin voimme sillä tavalla löytää konkreettisia kompromissin pohjaa. Got... Kiitoksia professori Monti. Meillä on yksi puheenvuoropyyntö. Annamme hänelle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Øh, øh, Kiitos. Haluaisin kiittää professori Montia erinomaista vastauksista tähän neljän kuukauden kysymykseen. Voin yhtyä hänen ajatuksiinsa. Minusta tässä vauhti ei ole tarpeeksi kunnianhimoinen. Ja on totta, että tästä ei ole tiedotusvälineissä puhuttu niin paljon kuin asia olisi ansainnut. Huippukokouksesta aina puhutaan kovasti, mutta olen aika varma, että kukaan ei itse asiassa tiedä yhtään tällaisista, kun tällaisia ehdotuksia teemme, niin ne pitää myydä paremmin. Meidän pitää saada tässä tämä ajatus paremmin identifioitua, jos me saamme sen mietittyä ensin, niin sitten pystymme paremmin myymään myös tämän asian julkisesti. Mitä mieltä Monti tästä olisi? Barroso pitäisi asettaa tässä etu sijalle tähän tehtävään ja mekin voisimme vaatia, että näin tehtäisiin. Um, by the uh, Malcolm Harbour, Hyvä puheenjohtaja Malcolm Harbour, en nähnyt, että olitte tulleet takaisin. Anteeksi, että en maininnut teitä puheeni alussa. Voin sanoa vain, että me olemme aika lailla samaa mieltä. Meillä on samanlaiset näkemykset. Tämä valiokunta on tehnyt erittäin arvokasta työtä, jotta, eh, mutta poliittinen näkyvyys ei ole kuitenkaan vielä tarpeeksi laajaa. Eikä tässä pyritä nostamaan esille näitä henkilöitä, jotka asioita ajavat, vaan kyse on siitä, että jos jäsenvaltiot eivät huomaa, että poliittinen johto pitää tätä asiaa tärkeänä, niin eivät nämä asiat etene millään tavalla. Sanoin komission puheenjohtajallekin, että jolta sain kunnian tehdä tämän raportin, että meidän pitää olla hyvin sanoin hänelle, että jos hän itse henkilökohtaisesti tätä aloitetta edistäisi, se olisi hyvin tärkeää. Euro- Eurooppaa 2020 strategia ei riitä asiaa edistämään. Me tarvitsemme kaikkia purjeita, jotta asia etenee. Kiitos. Thank you very much, professor. Now... Kiitoksia, professori. Nyt pyydän kollegaani Tunia johtamaan puhetta tässä seuraavassa paneelissa. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Hyvä kollega Louis Gresh, hyvä ministeri, komission jäsen, hyvät jäsenet, hyvät kollegat, kaikki rakkaat kansalaiset, on hienoa, että te olette täällä paneelikeskustelua kuuntelemassa. Täällä puhutaan yhtenäismarkkinoiden hallinnoinnista. Haluaisin kiittää tämän paneelin molempia puhujia, Olivier Chastelli ja Fabian Zulig, ja heidät esiteltiin jo molemmat puheenjohtaja Malcolm Harbourin toimesta. On hienoa, että yhtenäismarkkinafoorumin järjestämisajatus, jota ehdotin tulostolkon yhteydessä, on saanut kollegoilta näin paljon tukea ja myös Euroopan komissiolta. Haluaisin kiittää komission jäsen Barnieria hänen henkilökohtaisesta sitoumuksestaan tässä yhteydessä, kuten voidaan nähdä eduksesta 44 yhtenäismark- yhtenäismarkkinapaketissa debattien yhteydessä sanotaan, että järjestetään Euroopan parlamentin kanssa foorumi vuosittain ja otetaan mukaan myös muut toimielimet jäsenvaltioiden edustajat, mukaan lukien paikallis- ja alueellinen taso, kansalliset parlamentit, kansalaiset ja asianosaiset. Professori Montin pitäisi asettaa sisämarkkinat keskiöön lähelle kansalaisia. Tämähän on meistä riippuvaista ja tämä tehdään nyt. Ja jos tämä tapahtuu toistuvasti, niin se varmasti sitten myös tekee tehtävänsä. Ja jos ajatellaan muita ehdotuksia täältä sisämarkkina-paketista, että tehtäisiin suunnitelmia yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, tätä on korostettu tänään, pitää olla yhteydessä kansalaisyhteiskuntaan, että saadaan tehokkaampaa politiikkaa, kun halutaan vahvistaa sisämarkkinasääntöjä. Se, että täällä on nyt paikalla niin paljon eri tahoja, tekee selväksi sen, että myös Puola tulevana puheenjohtajavaltiona on tähän asiaan sitoutunut. Haluaisin myös Krakovan ja muiden Puolan kaupunkien vieraat ottaa tervetulleeksi. Heitä on myös Varosovasta ja Maastrichtista ja monelta muulta paikkakunnalta nämä nuoret, jotka edustavat kansalaisyhteiskuntaa ja lehdistöä jotka ovat täällä paikalla. He tekevät selväksi sen, että he ovat valmiita tulemaan mukaan tähän prosessiin aktiivisesti muokkaamaan yhtenäismarkkinoita. Täällä on nyt korostettava meidän vastuutamme meppeinä. Tässä yhteydessä haluaisin kannustaa kaikkia ystäviä ja kollegoja kaikissa mahdollisissa yhteyksissä edistää tietoisuutta sisämarkkina-asioista omassa jäsenvaltiossa transponointivaihe sekä Euroopan komission transponointisuunnitelmat pitää ottaa keskustelun kohteeksi entistä enemmän ja sen takia tarvitaan säännöllisiä tapaamisia Euroopan parlamenttien ja kansallisten parlamenttien Euroopan valiokuntien edustajien välillä ja niiden välillä, joiden tehtävä transponointi on, varmasti tulee auttamaan. Voin selvästi luottaa siihen, että sisämarkkinapaketti auttaa markkinoiden toimintaa, mutta se ei kuitenkaan ole mitään raamattu, niin kuin komissiosen Barnier sanoi, ja joltain osin sitä voidaan parantaa. Nyt on oltava yhteydessä kansalaisiin. Tämä lähtee liikkeelle nyt. Heidät on otettava mukaan sisämarkkinoiden parantamiseen. Me tarvitsemme lisää toimintatavoitteita. On hyvä, että vähennämme puut tai pienemme puutteita transponointin, transponoinnin alalla, mutta tarvitaan muutakin. Tarvitaan tietoa näistä rikkomustapauksista. Näitä on hyvin paljon, näin herra Monti. Yhtenäismarkkinoita tarvitaan, nyt voidaan selventää vastuualueita ja jakaa niitä eri sidosryhmille meidän on oltava yhteisesti vastuussa hyvästä toiminnasta. Tarvitaan yhteisiä ponnisteluja, jotta yhtenäismarkkinat toimisivat paremmin kaikkia varten ja kaikkien hyödyksi tavallisten kansalaisten etujen mukaisesti. Ja tähän me pyrimme juuri nyt tässä ja nyt. Ja nyt antaisin puheenvuoron Olivier Chastellille, joka on puheenjohtajavaltion edustaja. Monsieur le Président, euh, professeur. Euh, Kiitos, hyvä professori, hyvät ministeri, hyvät parlamentin naiset ja herrat. Minulle on ilo ja kunnia voida puhua täällä tässä ensimmäisessä sisämarkkinafoorumissa. Kaikki tiedämme, miten suuria haasteita Euroopan unionilla on edessään 10, 15, 20 vuoden seuraavan vuosien aikana. Ja siksi meillä on tämä EU 2020 strategia. Tiedämme, että sisämarkkinoista on hyötyä, mutta se on myös tärkeä osa tätä strategiaa, se on sen väline. Sisämarkkinat eivät saa kuitenkaan olla ainoastaan kauniita sanoja, vaan tarvitaan konkreettisia toimia. Ja kuten täällä on juuri mainittu, tarvitaan uutta vahvistettua hallintoa sisämarkkinoiden uudelleen liikkeellepano, sitä varten tarvitaan, että yhteistä toimintaa kansallisen paikallisen alueisen Euroopan tason välillä. Kaikki kansalaiset tarvitaan mukaan tähän keskusteluun. Minä puhun neuvoston puheenjohtajavaltion nimissä ja haluaisin kiittää komissiota ja Euroopan parlamenttia, erityisesti puheenjohtaja Malcolm Harbouria siitä, että tämä keskustelu on lähtenyt liikkeelle yhtenäismarkkinoista. Meillä on suuri vastuu saada vuoropuolu käyntiin. Meidän pitää kollektiivisesti sitoutua tähän asiaan niin, että sisämarkkinapaketti saadaan 2012 loppuun mennessä voimaan. 2010 lokakuun saatiin tiedonanto yhtenäismarkkinoida Koskee Tämän esitteli komissiosen Bardineer. Siellä on seitsemän eri välinettä esitetty, ehdotukset 44-50, mutta neuvosto ei ole vielä ottanut kantaa tähän tiedonantoon, eli tässä vaiheessa voin puhua vain hyvin alustavasti, enkä tietysti jäsenvaltioiden puolesta tässä vaiheessa. Me haluaisimme kilpailukykyneuvostossa 10. joulukuuta vielä meidän kaudellamme tehdä asiasta päätöksen ja me haluamme tietysti parantaa sisämarkkinoiden hyvää hallintoa. Ja vähän tarkemmin, jos menemme näiden ehdotusten sisältöön, niiden tarkoituksena on saada aikaiseksi uudet keskustelupuitteet niin, että nämä tekstit voivat todellakin hyödyttää edunsaajia, eli Euroopan kansalaisia. Jos ajatellaan ensimmäistä hyvän hallinnon aloitetta, siinä puhutaan vastavuoroisesta tarkastelusta ja arvioinnista. IMKO-valiokunta parlamentissa ehdotti, että pidettäisiin vuosittainen yhtenäismarkkinafoorumit, voidaan vaihtaa tietoa ja saada todellista sitoumusta transponoinnin puolesta, jotta lainsäädäntö todella pantaisiin täytäntöön sisämarkkina-asioissa. Se, että verkosto on aktiivinen ja että siinä on mukana kaikki eri tasot, sekä hallintoparlamentit että yritykset ja kansalaisyhteiskuntaa. Tämä on tärkeää, että voidaan päästä hyvin tuloksiin. Komissio tekee tällä hetkellä vastavuoroista arviointia jäsenvaltioissa palveludirektiivin täytäntöön panosta. Komissio on myös kuullut eri sidosryhmiä tämän vuoden kesä-syyskuussa. Ja tästä on tulossa komission raportti, joka toimitetaan neuvostolle parlamentille ennen vuoden loppua. Todennäköisesti asiasta lähdetään keskustelmaan vuonna 2011, että voitaisiin vaihtaa parhaita käytänteitä ja parantaa palveluiden sisämarkkinoita. Olisi myös hyödyllistä muistaa, että palveluiden sisämarkkinoiden toiminnan tärkeys on todella oleellista meidän taloutemme toiminnalle ehdotus 45, sillä pyritään parantamaan sisämarkkina tiedotusjärjestelmää, IMItä. Se on monikielinen järjestelmä, jolla pyritään edistämään tiedon vaihtoa eri maiden viranomaisten välillä. IMI yhdistää eri maita edistää vuoropuhelua, koska sen kautta voidaan vaihtaa tietoa ja antaa apua. Ja on selvää, että jäsenvaltioiden viranomaisten yhteistyö on hyvin tärkeä, jotta voidaan saada rajoittumat sisämarkkinat voimaan. Ensimmäinen testivaihe koskee palveluita ja ollaan miettimässä sitä, miten sitä voitaisiin soveltaa myös muilla aloilla. Tästä neuvoston on annettava oma myönteinen kannanottonsa. Ja sitten ehdotus 47, jonka pohjalta tulisi pakolliseksi käyttää taulukkoa. Tehän tiedätte, että kaikkien jäsenvaltioiden pantava täytäntöön direktiivit, vaikka maat ovat erilaisia rakenteeltaan, niin jos käytetään joustavia toimintatapoja, niin pitäisi olla mahdollista tämä täytäntöönpano. Sisämarkkinoiden tulostaulukon käyttö ja se, että vähennetään transpointikriteereitä tämä varmasti vaikuttaa myönteisesti transponointiin. Ja tämä käy ilmi myös 21. sisämarkkinatulostaulukosta, joka julkaistiin syyskuussa. Sen mukaan 0,9 prosenttia direktiiveistä, jotka olisi pitänyt panna täytäntöön, ovat jääneet täytäntöön panematta. Tämä on itse asiassa aika hyvä tulos, koska nyt maksimimäärä on yksi prosentti sille, että direktiiviä ei panna täytäntöön, mutta kaiken kaikkiaan menee kuitenkin liian kauan ennen kuin direktiivit pannaan täytäntöön. Kaikki tämä löytyy tästä tulostaulukosta ja ihan tapauksessa tällaisia transpointiviipeitä ei tulisi ollenkaan, mutta me ehdotamme, että pitäisi ehkä harkita tätä 0,5 prosentin transponoimattomuus rajaa, sillä ainakin joissain valtioissa tämän toteutuminen olisi aika vaikea. Tulostaulukoiden käyttö tai konkurssitaulukoiden käyttö kaikkien direktiivin osalta. Tästä ei nyt ole vielä kaikkialla samaa mieltä, sillä liittovaltioissa täytäntöpano on usein hankalaa ja tällä olisi myös budjettivaikutuksia kun komissio valvoo sopimuksia, niin sen tarkoituksena on tietysti ryhtyä toimiin niiden maiden osalta, joissa transponointi ei tapahdu tarpeeksi nopeasti. On maita, joissa hidastellaan erityisesti ja meillä on sen takia erityinen mielenkiintoinen artiklan 260 perustamissopimuksesta. Belgia puheenjohtajavaltio järjestää 22. ja 23. marraskuuta konferenssin, joka käsittelee direktiivien transponointia. Siellä halutaan vaihtaa parhaita käytänteitä tästä asiasta ja ehdotettaisiin tiettyjä päätelmiä, jotka koskevat direktiivien transponointia. Äsken mainitsin tämän rikomusmenettelyn. Me tiedämme, että Belgia on ihan viimeisenä tässä asiassa. Me olemme ihan liian hitaita, kun panemme täytäntöön direktiivejä ja tämä prosessi kestää meillä kauemmin kuin keskimäärin Euroopassa. Ja mitä tulee rikkomusmenettelyihin, Euroopan komission huomioihin voidaan vastata vastalauseen eri jäsenvaltioissa. Usein jäsenvaltiot joutuvat odottamaan pitkään komission vastauksia ja kuitenkin tämä, nämä kaikki eri vaiheet lasketaan tähän kokonaisaikaan mukaan. Pitää olla jatkuvia yhteyksiä komissioon ja sen takia tässä pitäisi korostaa EU-pilotin ja solvitin käyttöä. Ja lopuksi sanoisin, että sisämarkkina tulostaulu ei saa olla ainoastaan painostusväline, vaan sen pitää edistää myös vuoropuhelua ja tiedon saantia jäsenvaltioiden kesken. Ja ehdotus 49 mainitsee sen, että meidän pitää edistää Eurooppa on teidän portaalia. Niin kuin Jean Rey sanoi, Eurooppa kiistelee Tämän tiedämme, Eurooppa toteutuu, tästä emme saa tietoa. Itse asiassa yli 15 miljoonaa kansalaista asuu maassa, joka ei ole oma kotimaa, ja jossain vaiheessa heille tulee eteen ongelmia heidän kansalaisoikeuksiensa osalta. He yllättyvät siitä, että heillä ei ole tarpeeksi tietoja heidän oikeuksistaan tai että heillä on vääränlaisia tietoja. He ovat vakuuttuneita siitä, että heillä on enemmän oikeuksia kuin mitä heillä on. Eli toisin sanoen kansalaiset eivät saa tarpeeksi tietoa siitä, mitä Eurooppa voi tehdä tai ei voi tehdä heidän puolestaan. Sen takia tarvitaan sisämarkkina-alan tiedotus järjestelmiä, niitä on olemassa, mutta niitä on vaikea käyttää, vaikka olisi asiantuntevakin. Kyseessä ovat tietojärjestelmälabyrintit ja nettisivut, niitä on hyvin paljon erilaisia, sen takia olisi tärkeää, että kaikki nämä tiedot voitaisiin kerätä yhteen ainoaan portaaliin, jota voitaisiin käyttää Eurooppa on sinun sivun kautta. Ja olen vakuuttunut siitä, että jos kansalaisille halutaan antaa lisää toimintamahdollisuuksia, heillä on lisää tietoa ja apua aina kun sitä tarvitaan. Tähän on yksinkertainen syy. Me olemme kaikki Euroopan kansalaisia. Meitä kiinnostaa se, mitä Eurooppa voi konkreettisesti tehdä, jotta se helpottaa helpottaisi meidän jokapäiväistä elämäämme ja liikkumistamme, olipa se sitten lyhytaikainen, jos lähdemme lomalla tai pidempiaikainen. Me haluamme pystyä myös puolustamaan oikeuksiamme silloin, kun ongelmia tulee. Näitä välineitä on jo, mutta neistä on kerrottava suurelle yleisölle. Belgia puheenjohtajan valtiona on ollut tätä kaikkea helpottaa ja sen takia on otettu meidän sivustollemme tietoa erilaista toimintamenetelmistä ja yrityksistä myös kansalaisille. Meillä on tämä uusi portaali Eurooppa on sinun. Sen kautta halutaan antaa tärkeää tietoa sellaista verkostosta kuin Solvi tai Eurooppalainen kuluttajakeskus. keskus näin pystytään ohjaamaan henkilö oikean tahon luo. Belgia on sitä mieltä, että on vahvistettava, voimistettava olemassa olevia välineitä, jotta näin voitaisiin tehdä selväksi se, mitä Euroopan unioni joka päivässä elämässämme tekee. Ehdotus 50, sillä pyritään vahvistamaan EU Pilot-hanketta ja Solvit-verkostoa. EU Pilot auttaa silloin, kun pyritään selvittämään oikeuden täytäntöönpanoa. Ja tällä hetkellä kolme valtiota on EU-pilotin ulkopuolella. Belgian yksi niistä meidän maamme tulee ottamaan ihan lähiaikoina kantaa siihen, miten voidaan päästä järjestelmään mukaan tammikuun ensimmäisestä päivästä alkaen. Ja sitten vielä haluaisin palata tähän Solvit-verkostoon, joka on epämuodollinen. Se on julkinen palvelu, joka joskus hyvinkin nopeasti pystyy ratkaisemaan kansalaisten yritysten ongelmat sisämarkkinoilla. kolmas paneeli antaa lisää tietoa tästä välineestä. Se edistää tehokkaasti Euroopan unionia kansalliseen hallintoon ja kansalaisiin päin. Ja siksi haluaisin mainita, että Christian Busso, joka on tällä paikalla, on nimenomaan keskittynyt tähän solvit-työhön. Tästä verkostosta voi olla vielä paljon hyötyä. Alku on kuitenkin ollut oikein hyvä. Se on ollut olemassa jo kahdeksan vuotta ja näin on saatu aikaiseksi luottamukselliset suhteet kumppaneiden suuntaan. Belgian mielestä tämän välineen edistäminen on hyvin tärkeää ja on hyvä, että seuraava Solvit työpaja pidetään Brysselissä 24. 25. marraskuuta viikolla, jolloin käsitellään – yhteisölainsäädännön transponointia. Hyvä puheenjohtaja, hyvä professori, hyvät ministerit, hyvät parlamentaarikot, hyvät naiset ja herrat. Toivon, että ennen vuoden 2012 loppua itse kukin voi todeta, että yhtenäismarkkinat ovat toteutuneet siksi, että te olette niihin osallistuneet. Kiitos. Kiitoksia, herra Chastel, ja nyt antaisin mielelläni puheenvuoron herra Fabian Schuleille. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ja kiitos hyvin paljon kutsusta tänne tänään. Tämä on erittäin hyvä aloite. Oma painotukseni tulee olemaan tulevaisuudessa. Haluan kysyä, onko sisämarkkinahallinnointi tulevaisuuden vaatimassa kunnossa. Ja haluan korostaa sitä, että uskon, että jos tämänhetkisiä sääntöjä sovelletaan johdonmukaisesti, niin se on perustavanlaatuinen lähtökohta digitaalisten sisämarkkinoiden luomiselle. Tarvitsemme perustaksi tulevan, tulevaisuuden kehitykselle tätä toimintaa ja se, mitä juuri ehdotettiin, toivottavasti johtaa vahvempiin sisämarkkinoihin erityisesti palvelujen alalla. Ja eh, tähän sitten ehkä tulevaisuuden digitaalinen sisämarkkina voi tukeutua. EBCssä olemme työskennelleet digitaalisen, digitaalisten sisämarkkinoiden hyväksi viime vuosina ja me uskomme, että digitaaliset sisämarkkinat voivat tuoda etua koko Euroopalle. Kyse ei ole vain liike-elämän edusta, vaan kansalaistenkin edusta, kaiken tyyppisten liikeyritysten edusta, pk-yritysten ja isojen multi, monikansallisten yritysten edusta ja julkisen sektorinkin edusta miksi meidän täytyy tehdä jotain, koska Euroopan talous muuttuu, jos me katsomme maailmaa. Teknologia muuttaa meidän maailmaamme hyvin nopeasti. Meillä on tällä hetkellä kaikilla yhteiskunnan sektoreilla ja, ja, ja talouden sektoreilla on teknologiaa. Uudet sektorit tulevat mukaan digitaaliseen maailmaan ja siksi on uusia ilmiöitäkin, kuten digitaalinen syrjäytyminen. E, Euroopan talous on erittäin globaalia ja virtuaalinen talous on entistä tärkeämpi, kun puhutaan arvonkehityksestä. Tiedosta ja taidosta on tullut erittäin keskeinen osa Euroopan taloutta, mutta silti me koemme haasteena sen, että monet yritykset ulkoistavat suuren osan tuotannostaan ja jopa digitaalistakin ulkoistamista tapahtuu. Työmarkkinat muuttuvat koko ajan ja hyvin nopeasti. Uusia työtapoja, työskennellään kotoa, ihmiset työllistävät itse itsensä, vapaa-ajan ja työn rajapinta katoaa erityisesti luovilla sektoreilla. Me näemme uusia liiketoiminnan malleja ja me näemme, että tiedosta on tulossa tuotannon tekijä ja todellinen pääoma sekä yrityksille että yhteisöille. Tämä ei koske pelkästään teknologiasektoria tai IT-sektoria, vaan Euroopan taloutta kokonaisuutena. Se on muuttumassa ja tämä tulee vaikuttamaan kaikkeen. Jos Euroopan talous muuttuu, sisämarkkinoidenkin täytyy muuttua ja pysyäkseen tässä vauhdissa. Jos emme myös tee muutoksia, meistä tulee entistä vähämerkityksisempiä sisämarkkinasääntöinemme. Meidän täytyy olla tietotalouden tasalla. Me emme voi pelkästään passiivisesti poistaa esteitä, vaan meidän on rakennettava sisämarkkinoita. Tarvitsemme positiivisia toimia ja harmonisointia tarvitaan entistä enemmän. Erityisesti kansalaiset ja pk-yritykset tarvitsevat jatkuvuutta toimintaympäristönsä muuten ne ovat, he ovat vasta toimimaan. Me tarvitsemme vapaata liikkuvuutta ei pelkästään hyödykkeille, vaan myös palveluille. Sen täytyy olla täydellistä. Tiedon täytyy myös liikkua vapaasti ja meidän on myös tunnustettava tiedon merkitys tuotannon tekijänä ja pääomana – meidän on siis katsottava erilaisia IPA-malleja ja erilaisia suojelujärjestelmiä. Nyt painopiste on jonkin verran siirtynyt nonmateriaaliseen talouteen, esimerkiksi e-hallinnoinnissa ja e-pankkitoiminnassa. Inhimillinen pääoma on entistä tärkeämpää. Meidän on painotettava liikkuvuutta ja siirtolaisuutta. Usein puhutaan ihmisten liikkuvuudesta, kun puhutaan näistä asioista. Uusia haasteita, joita meillä on edessämme, voisin jatkaa tätä listaa aika pitkään, mutta ne ovat hyvin vaikeita politiikan alueita, kuluttajan suoja. Meidän on katsottava, mitä tapahtuu internetissä. Environment. Uh, we need to look at the <coughs> Tietosuoja on myös hyvin tärkeä tietotalouden osa Euroopan tasolla. Meillä on siellä vielä hyvin paljon fragmentaatiota ja meidän on myös katsottava sitä, miten hallitukset, kansalliset hallitukset kykenevät verottamaan ja sääntelemään tehokkaasti tässä. Onko se mahdollista edes kansallisesti, kun tilanne on näin ylikansallinen? kuinka tärkeää tämä on EUlle. Uskon, että se on äärimmäisen tärkeää, koska digitaalisen sektorin kilpailukykyä täytyy parantaa. Meidän on pystyttävä tuottamaan suuria yrityksiä. Telekommunikaatiosektorilla olemme sen jo saavuttaneetkin, mutta uuden talouden alueella olemme jäämässä jälkeen esimerkiksi digitaalisen sisällön tuottamisessa. Digitaalinen sisämarkkina on ehdoton tulevaisuuden valttitekijä tuotannon alalla. Me voimme kasvaa 4 prosenttia vuoteen 2000, tai päästä 4 prosentin BKT-osuuteen vuoteen 2020 mennessä. Meillä on mahdollista antaa todella merkittävä panos taloudelliseen elpymiseen, ja tämä pätee kaikkiin Euroopan yrityksiin, ei ainoastaan eh, IT-sektoriin. Me puhumme nyt kaikista talouden sektoreista. Niiden, eh, ne voivat tätä kautta, tämän teknologian kautta parantaa suorituskykyään ja tämä on myös laajempaa. Työmarkkinoiden tehokkuus voi parantua, eh, palvelut voivat parantua ja me voimme valmistautua sellaisiin haasteisiin kuin ilmastonmuutos ja väestön kasvu. Varmasti myös kansalaiset odottavat yhä enemmän turvallista digitaalista sisämarkkinaa, erityisesti nuoriin sukupolviin tämä pätee. Me emme voi selittää heille, miksi musiikkia ei voi ladata rajojen yli. Me emme voi selittää heille, miksi tiettyjä tuotteita ei voi ostaa internetsivustoilta eri eu maissa. Emmekä sitä, miksi kansalaisilla on hyvin erilaiset suojelutasot ja erilaiset maksutasot netissä Kansalaiset odottavat sisämarkkinoilta entistä enemmän ja EUn täytyy vastata näihin odotuksiin. Suosituksia en, en ehdi käydä en ehdi käydä kovin tarkkaan läpi, mutta minun mielestäni meidän on oltava poliittisesti erittäin vahvasti painotettava sisämarkkinoita ja erityisesti digitaalisia sisämarkkinoita ja Mario Montin kanssa toivomme, että myös komission puheenjohtaja voimakkaasti panostaa tätä. Tässä tarvitaan johtajuutta. Me tarvitsemme tuota keskustelua erittäin kipeästi. Me tarvitsemme online-markkinapaikan, johon kansalaiset voivat uskoa ja luottaa. Luottamus on tässä ihan avainsana ja me tarvitsemme sellaisen liiketoimintaympäristön, joka on valmis tietotalouteen. Monilla no niin, aloilla. Tämä ei vielä ole totta. Me tarvitsemme myös lainsäädäntöpuitteet, tieto, pääomalle ja meidän on rakennettava infrastruktuuria, esimerkiksi laajakaistaa, digitaalista lukutaitoa ja muuta näitä markkinoita varten. Kaikkia näitä ehdotuksia löytyy meidän julkaisustamme, johon annan teille linkin tässä lopussa. Miten siis tämänhetkisiä ehdotuksia arvioidaan? Meillä on ollut täällä korkean tason johtajuutta ja sisämarkkinat ovat mukana 2020 strategiassa. Komission puheenjohtaja Barroso on kiinnittänyt tähän huomiota yhä uudelleen ja meillä on myös erinomainen Montin mietintö. Olemme myös hyvin kiitollisia siitä, että me olimme, saimme olla mukana tuon mietinnön laatimisessa. Euroopassa näkyy, että useita agendoja koko ajan rakennetaan esimerkiksi teollisuuspolitiikassa ja muitakin tärkeitä aihealueita on. Eli tässä on mielestäni todellinen fragmentaation riski, jos emme me saa koordinaatiota aikaiseksi eri aihealueiden välillä. Näitä toimia täytyy myös yhtä aikaa eri alueilla suorittaa. Ei auta, että me saavutamme edistystä yhdellä alueella – mutta jos haluamme todella toimivat digitaaliset sisämarkkinat, silloin tarvitaan edistystä monilla aloilla yhtä aikaa ja sen on oltava nopea. Me olemme jo jäämässä jälkeen hyvin monilla aloilla ja meillä on vielä aikaikkuna tässä, mutta se menee aika pikaisesti kiinni. Tässä joitakin avainkysymyksiä. kysymyksiä otin esille ja olemme myös monilla avainaloilla jo saaneet tätä tilannetta hallintaan, mutta sitten on pienempiä osa-alueita, joista emme vielä ole läheskään, jos emme ole vielä niin pitkällä. Tarvitsemme konkreettisempia suosituksia ja kuulemisajalla toivottavasti voimme sitten tehdä näistä ehdotuksista konkreettisempia kysymys siitä, onko integraatiota tarpeeksi eri politiikan alojen välillä. Ehkä me tulemme ajan mittaan näkemään, onko näin, mutta minä esittäisin mieluummin kysymyksen siitä, onko meillä yhteinen visio, joka yhdistää eri sidosryhmät ja komission ja muut. Minä kysyn, olemmeko me tarpeeksi kunnianhimoisia. Mielestäni on tärkeää pitää mielessä, että loppujen lopuksi merkitystä ei ole niillä ehdotuksilla, joita meillä on, vaan se, mikä loppujen lopuksi ratkaisee kaiken, on se, että tulevaisuudessa jossain vaiheessa kaikki sisämarkkinoiden toimijat näkevät itsensä samoilla sisämarkkinoilla, olivat ne sitten liiketoimijoita, kansalaisia, kuluttajia tai julkisen sektorin toimijoita. Tarvitaan suojelua ja toimivia sääntöjä kyberavaruudessa. Ja jos näin tapahtuu sekä fyysisessä että virtuaalimaailmassa, niin tämän pitäisi olla meidän päämittapuumme, kun mittaamme tämän, näiden toimien menestystä sisämarkkinoilla. Kiitos. Thank you very much, Mr. When we... Kiitoksia, herra Zulek haasteita on niin valtavasti, kuten myös mahdollisuuksia. Kaikista varmaan tuntuu, että tämä on ihan loputon suo. Pyritään nyt tähän saamaan jonkinlaista ryhtiä ja jatketaan keskustelua asiasta. Herra Sostellille voitaisiin aluksi esittää kysymykset, koska hänen täytyy lähteä aikaisemmin. Kuka haluaisi esittää kysymyksen? Roa Kebar, olkaa hyvä. Kiitoksia. Arvoisat kuulijat, te puhuitte palveludirektiivin tai yleensäkin direktiivien toimeenpanosta ja niihin liittyvistä vaikeuksista ja siitä, että teidän mielestänne on erittäin myönteistä, että ne pannaan toimeen entistä nopeammin. Minunkin mielestäni tämä on hyvin tärkeää, sillä jäsenmaat aina myös kannattavat tätä ja, ja, ja äänestävät sen puolesta niillä aikajänteillä direktiivit täytyy panna toimeen Eh, itse muistan hyvin tuon palveludirektiivitapauksen, jossa nämä erilaiset deadlineit olivat hyvin erilaisia. Minä sanoin, että kolme vuotta pitäisi antaa ja ministerit vaativat kahta vuotta. Loppujen lopuksi siinä sitten kuitenkin meni 7, 8, 9 kuukautta enemmän kuin eh, aikaa annettiin. Eli tässä tapauksessa myös jäsenmaiden halli, valitsevilla tahoilla on tämän nopeuden ja lainsäädännön suhteen oma vastuunsa, mutta tähän pitää vielä liittää tärkeämpikin pointti. Kyse on myös toimeenpalon laadusta. Nopeasti toimeenpantu ei vielä välttämättä ole oikein ja hyvin toimeenpantu. Ja sitten minä haluaisin vielä tukea ehdotusta 47 joka on todella sellainen toimenpide, jolla voidaan saada aikaan parempaa transparenssia sen suhteen, miten direktiivit pannaan toimeen ähm, jäsenmaissa. Ja tätä teidän mielestäni pitäisi neuvostossa vielä miettiä, eikä vitkastella tuon ehdotuksen kanssa äh, niin kuin mm, olette tehnyt. Ähm, Rouva Ryyle, olkaa hyvä. Tähän minä voinkin, tästä minä voinkin sopivasti jatkaa. Meillä oli juuri Riita Weisgerberin mietinnön suhteen correlation tableista ja neuvosto ei ollut millään tavalla valmis tekemään rakentavaa ehdotusta. Ja minä tietysti kysyn, miten tällaista voidaan valvoa, jos tällaiset correlation tables Korrelaatiotaulukoita ei edes saada toimimaan. Minun mielestäni toimeenpanon laatu on yhteydessä lainsäädännön laatuun ja sitten tässä yhteydessä haluaisin puhua komission ja myös parlamentinkin roolista, koska kyllä toimeenpanossa on otettava huomioon paljon enemmän se, minkä laatuista itse lainsäädäntö on. 2004 hän me halusimme modernisoida ja yksinkertaistaa lainsäädäntöä, mutta, emme, mutta näin ei käynyt, vaan asia muuttui vielä mutkikkaammaksi. Eli tärkeää on myös se, että lainsäädäntö on laadukasta. Viimeiseksi haluaisin vielä puhua infringement procedureista. Yhä uudelleen korviini kantautuu se, että nämä proseduurit eivät ole avoimia ja että ne myös kestävät epä, liian epämääräisen ajan. Professori Monti teki erittäin hyvän ehdotuksen ehdottamalla, että tämä kesto rajoitettaisiin kuuteen tai 12 kuukauteen Valitettavasti en löytänyt tuota seikkaa enää herra Barnien ehdotuksesta, joka valitettavasti lähti, mutta hänellä on kuulemma korvia täällä, joten ehkä tämä kannattaa sanoa. Ei ole mitään vähemmän transparenttia kuin infringement procedure. Tässä komissiolla on vielä hommia, että saadaan aikaan avoimuus tällä alalla. Um, Kiitoksia. Onko jollain muulla Rova Shastelle Olkaa hyvä. Eh, my si trochu nerozuměli, protože já mám eh, otázku i na druhého řečníka. Eh, en aivan ymmärtänyt oikein. Minulla on kysymys, joka koskee useita puhujia. Minun kysymykseni on hieman filosofisempi. Oletteko sitä mieltä, että jäsenvaltiot pitävät sisämarkkinoita menestystarinalla jolla voidaan päästä talouskriisistä eteenpäin. Haluavatko jäsenvaltiot tosissaan harmonisoida sääntöjä? Ettekö nyt ajattele, että tässä ehkä luullaan hieman liikoja? Puheenjohtajavaltio puheenjohtajavaltion jälkeen tätä asiaa toistaa. Toiminta taas osoittaa, että integraatiota vain hidastetaan – katsotaan vaikka patenttiasioita tai monia muita aloja jotka, ja aloitteita, jotka auttaisivat sekä yrityksiä että kansalaisia käyttämään sisämarkkinoita. Sitten toinen kysymys digitaalisesta ympäristöstä, mutta esitän se myöhemmin. Um, I have two more Täällä on vielä kaksi kysymystä ja sitten suljen puheenvuorolistan. Rova Steiler Jarova Koratsa. Ihan lyhyesti vain, koska herra Sostelin täytyy lähteä. Minä voin odottaa seuraavalle kierrokselle, koska se koskee digitaalitaloutta. Kiitos Rosa. Hyvä valtiosihteeri, minä jo tästä asiasta kysyin aikaisemmin ja sain lupauksen, että te minulle vastaatte ja kun sain kuulla, että te puhuitte direktiivin transponoinnista, niin oli hienoa havaita, että teidänkin mielestänne direktiivien täytäntöönpano jäsenvaltioissa on tärkeää. Haluaisin tietää, mitä aiotte tehdä Belgian puheenjohtajakaudella edistääksenne ja tukeaksenne jäsenvaltioita ei ainoastaan transponointityössä, vaan siinä, että ne, tämä lainsäädäntö todellakin pannaan kunnolla täytäntöön olemassa oleva lainsäädäntö. Siis esimerkiksi ajatellaan palveludirektiiviä ja sisämarkkinatulostaulua. Teillä ministerinne mainitsi esimerkkinä juuston, jota myydään yhdessä maassa yhdellä lailla paketoituna toisessa maassa eri paketissa. On paljon esimerkiksi, esimerkiksi lelujen osalta joissain maissa on lisää vaatimuksia tai eh, ne on testattavaa tai sertifioitavaa, vaikka tämä tuote on jo markkinoilla. Tästä voisi laatia pitkän listan. Haluaisin kutsua teidät valtiosihteeri EPPn nimissä sisämarkkinavaliokuntaan. Me olemme järjestämässä ennen vuoden loppua ministeritason kilpailukykyneuvostoa. Me tarvitsemme ministeritason sitoumusta kilpailukykyneuvoston osalta, jotta voitaisiin uudelleen elvyttää sisämarkkinoita. Kiitos tässä on monia kysymyksiä. Rouva Gevart. Mm, minä kerroin teille ovista tuntumastani ja vaikutelmasta. Neuvosto ei ole vielä tästä dokumentista sanonut mitään. Vasta kilpailukykyneuvoston jälkeen 10.10. se sanoo sanansa, voin puhua vain varovaisesti jäsenmaiden nimissä ja neuvoston puheenjohtajan ominaisuudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä, kuinka välttämätöntä on transposition nopeus ja laatu. Olen siinä määrin tätä mieltä, että Belgian hallituksessa minä olen se, joka eniten joutuu kohtaamaan transposition huonoa laatua ja hitautta. Ja kolme vuotta olen jo yrittänyt saada hallituksen tietoiseksi tästä asiasta. Euroopan lainsäädännön toimeenpanon nopeudesta ja laadusta. Eli minulla ei nyt voi olla sama asenne 27 jäsenmaan edessä kuin omassa hallituksessani, missä minulla on kaikki toimivaltuudet ja missä voin aivan rehellisesti sanoa, mitä ajattelen, koska me teemme kaikkemme päästäksemme nopeampaan transponointiin ja laadukkaampaan transponointiin ja minun on hyvin vaikea jäsenmaiden nimissä nyt sanoa tästä asiasta paljonkaan. Vastaukseni, vastatakseni Rouva Ruulille on aivan totta, mitä sanotte. Eli jos lainsäädäntäjien taholla olisi yksinkertaistamis ymmärrettäisiin lainsäädännön yksinkertaistamisen tärkeys, sen transponointi jäsenmaissa olisi paljon helpompaa. Ja mitä tulee sitten tuohon kestoon, Minun täytyy vilpittömästi sanoa teille, että jos tämä kesto onkin joskus ja useinkin usein jäsenmaan johtaja tai komission johtaja on usein se, jonka vastauksia odotetaan todella kauan. Vastauksia niihin kysymyksiin, joita me esitämme tästä infringement procedureista kuten me usein myös saamme odottaa hyvin kauan komission tuomiota jostakin asiasta tai elementeistä, joita me komissiolle esitämme. Minä en tätä jäsenmaiden nimissä sano, vaan henkilökohtaisena kantanani ja oman kokemukseni pohjalta. Rova Roitova, älkää puhuko neuvoston puheen, siitä, että puheen, neuvoston puheenjohtajat hidastavat tiettyjä sisämarkkinoihin liittyviä asioita. Te tiedätte, missä määrin neuvoston puheenjohtaja haluaa edistyä joissakin asioissa ja nyt täällä on Belgian puheenjohtaja edustaja ja, ainoassa asiassa, jonka, josta te puhuitte, eli patenttiasiassa, mikään puheenjohtajamaa ei ole koskaan ponnistellut yhtä paljon, että asiassa päästäisiin eteenpäin. Tämä ei tarkoita sitä, että pääsemme tavoitteeseemme tai että kaikki jäsenmaat ovat mukana tai että neuvosto on tehokas tässä asiassa. Voidaan tietysti asettaa kyseenalaiseksi koko neuvoston tehokkuus ja sen ö, hankaluus, mitä 27 jäsenmaan mukanaolo aiheuttaa, mutta älkää asettako kyseenalaiseksi neuvoston puheenjohtajan ypitöntä halua ratkaisun löytämiseen, jotta tämä patenttiongelma komission ehdotuksen viime 36. jälkeen voisi saada konsensuksen jäsenmaiden välillä ympärilleen. Me ponnistelemme kaikin voimin, jotta tämä toteutuisi ja jotta voisimme tässä asiassa päästä 27 jäsenmaan kanssa yhteisymmärryksen. Rovokoratsa kaikkein hienosyisin asia, jota voimme tuossa asiassa tehdä, on myös eniten, mitä on se, että me niin paljon kuin mahdollista vertailemme jäsenmaiden käytäntöjä, koska tällä lailla me saamme käyttöön kaikki työkalut, joita, työ, joita jäsenmaat ovat luoneet ja voimme käyttää niitä hyväksemme. Kolme jäsenmaata näkevät asian erittäin erityisestä näkökulmasta, joka liittyy niiden omaan maahan. Heillä ei ole visiota ja sen takia me 22. marraskuuta järjestämme tuon transpositioaiheisen viikon, jotta pystyisimme aktivoimaan keskinäisen vaihtomekanismin hyvistä käytänteistä ja tulen tämän tietysti toimivaltaiselle ministerille välittämään. Kiitoksia. Kiitos herra Chastel ja kiitos siitä, että tulitte tänne paikalle. Ymmärrämme, että ehkä joudutte lähtemään aikaisemmin, sillä puheenjohtajan valtion edustajana teillä on paljon tehtävää. Ja sitten täällä oli vielä kysymyksiä, jotka koskivat digitaalimarkkinoita. Rova Staile, niinkö? Ja sitten taas Rova Roitova, jos joku muukin haluaa, niin saa. And, uh, thank you to... Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille puhujille ja kaikille, jotka ovat antaneet oman panoksensa. Täällä kaksi henkilöä ovat puhuneet niistä odotuksista, jotka liittyvät hallintoon ja sitten on puhuttu myös verkkovierailumaksuista ja matkapuhelun hinnoitteluista, miten digitaalitaloudessa voidaan huomioida kansalaisten odotukset silloin, kun me olemme ehkä jääneet vähän jälkeen. Haluaisin kysyä puhujalta tästä. Ja kun katsotaan sisämarkkinapakettiehdotuksia, no viidessä, viidestä kymmenestä on kyse digitaalitaloudesta. Ja sitten taas Fabian Surkin ehdotuksessa kävi, siitä kävi ilmi, että on toisaalta digitaali Eurooppaa, kansalaisten Eurooppaa, teollisuuspolitiikkaa. Miten nämä sopivat nyt yhteen? Meillä on näitä suuria ehdotuksia Mutta missä itse sisältö sitten on? Meillä on tällaisia ehdotuksia, jos emme sitten kuitenkaan pääse täyttämään näitä odotuksia, niin kansalaiset pettyvät ja suhtautuvat epäilevästi siihen, mitä unessa tehdään, vaikka nyt pitäisi lähteä toteen, että me pystymme tekemään. Ja Monti on aivan oikeassa sanoissaan, että täällä on aika pitkään keskusteltu ja puhuttu. Nyt pitää ryhtyä toimiin jatkossa. Ja 2010 on nyt lopuillaan kohta on jo 2012. Ihan kohta se on täällä ovella ja silloin pitäisi olla jotain aikaansaannoksia, jotain näyttöä niistä, että on pystytty parantamaan toimintaa ja tekemään uudistuksia. Ja sitten puhuitte myös ilmistä pääomasta ja puhuitte liikeympäristöstä tietotaloudelle. Ehkä voisitte kertoa vähän lisää tästä liikeympäristöstä, mitä pitää tehdä, jotta pystytään sopeutumaan tähän tärkeään tietotalouteen. Else? Yes, you want Mrs. joku muu kysyä? Olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia. Haluaisin kommentoida toista osaa. Sisämarkkinat eivät ole oikeudellinen järjestelmä, ne toimivat globaaleilla markkinoilla – siihen liittyvät luottamuksen lisääminen digitaalimarkkinoihin. Puhuitte muun muassa siitä, että näitä vaikeuksia on. Me tiedämme, mitä ne vaikeudet ovat. Julkisissa kuulemisissa ja muutama vuosi sitten tässä valiokunnassakin jo pohdittiin näitä toimenpiteitä. Kansalaisten luottamus digitaalisiin sisämarkkinoihin oli käsittelyssä jo neljä vuotta sitten. Määrittelimme 25 erittäin konkreettista toimenpidettä, joita komissio alkoi työstää, joista komissio alkoi työstää vain viittä. Äh, haluaisin tietää, että onko teillä jotain lisätietoa antaa meille, onko jotain vaikutusten arviointia tehty valiokuntamme määrit, hyväksymien toimenpiteiden toteuttamisesta. Sitten toinen asia, internet sisällön sisältöä koskevien sääntöjen harmonisointi ei toimi, ellei se ole laajemman sopimuksen alainen, maailmanlaajuisen sopimuksen alainen. Elämme ma- globaalissa maailmassa. Olen tosissani sitä mieltä, että tämä on, asia on pidettävä mielessä silloin, kun yritämme elvyttää sisämarkkinoita. Meidän pitäisi mennä äh, Schengen-rajojen ulkopuolelle. Haluaisin kuulla kommentteja tästä. Haluan kysyä herra Zulikilta ja ehkä herra Montilta myöskin kommentteja tähän. Rouva Steiler jo kohdisti kysymyksensä Montille, joten hän varmaan kommentoi. Um, just on, on data roaming. Tästä roaming-asiasta siitä professori Monti jo puhuikin, tästä aikataulutuksesta. Meidän on jo toimittava. Kansalaiset huomaavat, että vaikeuksia on. Heillä on vaikeuksia, kun he haluavat ostaa tuotteita rajojen ulkopuolelta. Joka päivä, kun he kohtaavat näitä ongelmia, sitä vähemmän he luottavat sisämarkkinoihin. kuinka sitten nämä kaikki osa palaset sopivat yhteen, niin toivottavasti joskus ne sopivat yhteen. Puheenjohtaja Barroso ja komission tehtävänä olisi varmistaa, että ne palaset sopivat yhteen. Toimenpiteiden vaikutuksista varmaan vastasimmekin jo. Digitaalisia sisämarkkinoita on hyvin vaikea luoda ei riitä, että luomme muutaman osan näitä markkinoita, vaan jotta meillä olisi todelliset digitaaliset markkinat, meidän on toimittava useilla aloilla samanaikaisesti. Kyse on siitä, että luottavatko kuluttajat tarpeeksi internettiin, jotta he tekisivät ostoksia sen kautta – tekevätkö he internetissä asioita, joita eivät ole koskaan aikaisemmin tehneet, luottavatko he siihen. Tästä raportista on nähtävissä, että joillakin aloilla on vielä epävarmuutta eikä olla edetty. Jos emme edisty näissä tärkeissä kriittisissä asioissa, esimerkiksi kuluttajan oikeuksissa, niin silloin vaarana on se, että e, asia ei edisty. Liiketoimintaympäristöstä sen verran, että e, tiedämme, että on monia aloja, joilla pitäisi edistyä. Suuret yritykset, mutta myös pienet pk-yritykset toimivat yhä enemmän, enem, yhä enemmän verkossa ja meidän on varmistettava, Eh, esimerkiksi sähköisen laskutuksen ja sähköisen allekirjoituksen käyttö. Olen sitä mieltä, että meidän pitää myös puuttua vaikeisiin asioihin, kuten verotukseen, esimerkiksi ALV-regiimiin. Meidän täytyy näillä alueilla edetä myöskin – en tarkoita, että tarvitsisimme harmonisoidut ALV-säännöt koko Euroopassa, mutta kyllä meidän jollakin tavalla täytyy näitä periaatteita käsitellä. Sitten eh, tämän asian globaali luonne. Kyllä, totta, internet on globaali, toimii globaalisti ja meidän täytyisi kansainvälisellä tasolla myöskin tehdä työtä. En kuitenkaan usko, että kansainvälisellä tasolla edistyminen olisi ennakkoedellytys sille, että voimme tehdä töitä täällä Euroopassa. Täällä Euroopassa voimme varmasti tehdä paljon. Joitakin aloitteita on jo aloitettu. Jos tarkastellaan esimerkiksi sitä, kuinka kuluttajat käyttävät ja toimivat internetissä, niin varmasti olisi parempi, jos kansainvälisesti olisi sovittu kuluttajaa suojelevista säännöistä, mutta kuluttajat varmasti ymmärtävät, että suojelun taso Euroopassa ja muualla on erilaista. Kansalaiset eivät kuitenkaan ymmärrä, minkä takia suojelu eroaa eri jäsenvaltioissa. Tämä on se alue, jossa meidän on tehtävä työtä. Eh, Kiitoksia. Haluaisiko professori Monti kommentoida? Um, how could I resist uh, your kind insistence? Miten voisin nyt panna vastaan, kun näin kauniisti minulta tätä vaaditte. No, minä voin täysin yhtyä joihinkin näistä ajatuksista, eli että olisi lisää näkyvyyttä ja koherenssia, että olisi holistinen lähestymistapa ja että Euroopan komission puheenjohtaja saisi suuremman, tärkeimmän roolin ja että todellakin toimittaisiin, niin kuin täällä herra sanoi, meillä on neljän kuukauden konsultaatio, joka on aina järkevä ja sivistynyt toimintatapa, mutta kuitenkin olisi nyt paikallaan, että asianomaiset viranomaiset voisivat pyrkiä saamaan aikaiseksi sopimuksen jäsenvaltioiden välillä ja eri poliittisten ryhmien välillä Euroopan parlamentissa sen takia, että tässä on 99 prosenttia konsultaation tuloksista jo tiedossa. One can only say yes. <laughs> niin, siis vastaus vaan ainoastaan kyllä. Kiitos. Me lopetamme tämän paneelin. Olen kiitollinen kaikista puheenvuoroista ja kysymyksistä on vielä yksi kysymys, joka minulle tuli tänne kirjassa muodossa Bernd Schmittleriltä. Se koskee protektionistisia esteitä biopolttoaineiden alalla ja erityisveroa, joka kohdistuu energialaitoksiin. Se on suunnattu komissiolle. Komissio ei ole paneelissa mukana, mutta täällä kuitenkin on salissa komission edustaja. Täällä on Emma Daily DG Marktista ja mielelläni toimitan hänelle tämän kysy- kysymyksen varmasti hänen pääosastonsa voi sitten Schmidtille vastata. Ja sitten menemme paneeliin, jota, jonka, jossa puheenjohtaja Christian Busoi. Se koskee tiedon antoa sisämarkkinapaketista Kiitos. Minä voin tässä toimia puheenjohtajana, mutta ensin vähän esittelisin tämän asian. Sisämarkkinat ovat tärkeimpiä EUn saavutuksia, joista voimme kaikki olla ylpeitä. Yhtenäismarkkinoiden potentiaali on valtava kansalaisille ja liike-elämälle ja on harmi, että suuri osa siitä on vielä hyväksi käyttämättä. Vaikka sillä on näitä hyviä puolia, niin kansalaisten ja yritysten tuki yhtenäismarkkinoille ei aina ole niin vahva kuin sen pitäisi olla, eikä tilanne ole ollenkaan parantunut, kun tällainen tilanne on nyt näin vaikea. Jotta voisimme tämän saada parannusta, on jatkuvasti parannettavaa yhtenäismarkkinoita, niin että kansalaiset voivat luottaa siihen enemmän. Tarvitaan yhdessä parhaiden käytänteiden etsimistä, jotta saadaan rakennettua sellaiset sisämarkkinat, jotka ovat mahdollisimman lähellä kansalaisia yrityksiä, sellaiset yhtenäismarkkinat, jotka antavat heille jatkuvasti lisäarvoa, sellaiset yhtenäismarkkinat, jotka vastaavat heidän tarpeisiinsa, jotka parantavat heidän elämänsä laatua. Ainoastaan Euroopan kansalaisten edustajat ja liike-elämän edustajat voivat kertoa, minkälaisia odotuksia heillä on yhtenäismarkkinoita. Siksi on hienoa, että voimme tässä puhua vastuun antamista kansalaisille. Tässä on puhuina moni Kojens Beukista, kuluttajajärjestöstä ja Philip de Book, joka on Business Europein johtohenkilö. Ennen kuin annan heille puheenvuoron, korostaisin muutamia seikkoja. Sisämarkkinapaketti jonka komissio julkaisi 28.10. pyrkii antamaan lisävaikutusvaltaa kuluttajille. Moni näistä ajatuksista lähtee liikkeelle Euroopan parlamentin ehdotuksesta viime kuukausina. Euroopan portaalia on uudistettu. Siitä tulee yhden luukun palvelu kai, ja sieltä saa kaikki ne tiedot, mitä kansalaiset ja yritykset tarvitsevat eri aloilta. Tämä ja sitten konkreettiset ongelmat ja niiden ratkaisujen laittaminen tänne auttaa yhteydenpitoa kansalaisiin ja yrityksiin. Sisämarkkinan paketin tärkeä ehdotus koskee ongelman ratkaisua eli solvitia, jota millainen työstänyt ja myös vaihtoehtoisia radanratkaisumenetelmiä. Olen vakuuttunut siitä, että jos haluamme, että kansalaiset käyttävät hyväksi sisämarkkinoita aivan täysin, meidän on lisättävä heidän luottamustaan markkinoihin. Ja on annettava kohtuu hintaisia ratkaisumahdollisuuksia, jos tulee ongelmia. Mitä solvittiin tulee, vaikka se on ollut selvä menestys. Meillä on yhä vielä tiedotusongelmia ja joissain tapauksissa myös henkilökuntaa ja asiantuntemusongelmia. Olen vakuuttunut siitä, että tarvitaan jäsenvaltioiden ja solvitverkostojen välistä vuoropuhelua ja tähän ottaa mukaan myös kansalaisten ja yrityselämän edustajat. Näin päästään eteenpäin. Sitten viimeisenä, mutta ei vähemmän tärkeänä, ehdotamme, että otetaan mukaan yrityselämä, kansalaisjärjestöt, työmarkkinajärjestöt tähän niin, että lähdetään vuoropuheluun ennen täytäntöönpanoa. Näin pystymme ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon niiden näkökannat, jotta EU-politiikasta voi todellakin saada lisää arvoa kansalaisille. Nämä ovat vain kolme perusajatusta, jotka haluan ottaa esille keskustelua varten. Näin pystymme identifioimaan ne konkreettiset tavat, joilla parhaiten voimme toteuttaa sisämarkkinat kansalaisten ja yritysten osalta. Ja nyt pyytäisin, kääntyisin monin puoleen. Annan teille puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitoksia hyvin paljon ja hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat. Kiitos Malcolm siitä, että kutsut minut tänne jakamaan kuluttajien näkemyksiä sisämarkkinapaketista. Mielestäni tämä foorumi on loistava aloite ja mitä, sitä parempi, jos tästä tulee säännöllinen. Mukavaa, että se on ensi vuonna Puolassa. Tosi hienoa. Tämä on erittäin tärkeä ja tuettava aloite. Ehkä voisin esittää joitakin johdantohuomautuksia ennen kuin lähden puhumaan sisämarkkinapaketista. Sisämarkkinapaketissa, kuten aikaisemminkin on puhuttu, tässä on tällainen kuluttajan ja kansalaisen ikään kuin synonymia, joka ei ole hyvä asia. Minä edustan nimenomaan kuluttajien etuja, mutta en kansalaisten etuja. Näin en koskaan sanoisi tätä asiaa. Eli minä edustan ikään kuin ihmisen kuluttaja-aspektia. Tottahan ihminen on paljon monimutkaisempi olento kuin pelkkä kuluttaja, mutta joka tapauksessa mielestäni on hyvin tärkeää tietää, että meidän ei pitäisi käyttää näitä kahta termiä synonyymejä, koska niillä ei ole sama merkitys. Kun puhumme sisämarkkinapaketista, joillekin se voi olla vasta alku, vaikka Monti onkin sitä mieltä, että se on jo melkein valmis. Ehkä meidän pitäisi nyt jo siirtyäkin tuumasta toimeen, kun tästä on keskusteltu aika paljon. Onhan tämä tietyn prosessin päätöpiste, päätös, päätöpiste, joka ehkä alkoi Barroson kauden alussa, kun hän halusi kansalaiset, näin hän sanoi, pansamarkkinan keskiöön. Ja onhan tässä ollut paljon muitakin keskusteluja, myös Euroopan parlamentin mietintö, jonka herra Greg valmisteli. Ja Greg mietinnön väite siitä, että kuluttajan suoja ja kuluttajan hyvinvoinnin täytyy olla EUn politiikan ytimessä, kun puhutaan sisämarkkinoista. Ja tämä on se keskeinen väite, jonka valossa koko tätä pakettia pitäisi arvioida. Toivon, että ette ymmärrä minua väärin. Minulla on vain muutama minuutti aikaa, joten en mene kaikkiin tärkeisiin asioihin, kaikkiin kuluttajille tärkeisiin asioihin. Me toki tajuamme, että hyvin lyhyessä ajassa täällä on tehty valtavasti töitä konsultoitu, sitouduttu ja varmasti myös paljon on saavutettu, mutta minun tehtäväni on olla kriittinen ja pyrkiä vilpittömästi tuomaan kuluttajan näkökulmaa esiin teidän edessänne. Mitä siellä siis on? Me uskomme, että kiinnostavia aloitteita on, mutta kokonaisuutena eh, kuluttajille ei ole annettu tarpeeksi prioriteettia tai erityisesti sellaisille ehdotuksille joille tarpeeksi annettu prioriteettia, joilla on positiivinen vaikutus eurooppalaisiin kuluttajiin. Sitten on vielä meidän huolemme siitä, että liian monissa instansseissa sisämarkkinat nähtää, nähdään vain rajat ylittävän toiminnan kannalta kuluttajille, mutta toki liike-elämällekin sisämarkkinat ovat ö, eräänlainen toimintakenttä riippumatta siitä, onko henkilö aktiivinen rajat ylittävä kuluttaja vai, vai pelkästään kotimarkkinoiden kuluttaja. Tämä raja on täysin keinotekoinen. Suurin osa ihmisistä ja suurin osa ihmisten elämästä eletään kotimaisesti ja 95 prosenttia toimista ei ole rajat ylittäviä meidän ei pitäisi pyrkiä rajat ylittäviin toimiin. Ei se ole mikään itse tarkoitus Minä en osta leipää rajan toiselta puolelta, jos en nyt asu ihan rajan vieressä. Se nyt on selvä asia. Meitä huolestuttaa myös se, että tapa, jolla sisämarkkinapaketti luokittelee nämä ehdotukset. Ensin bisneksen kannalta hyvät, sitten kestävän kehityksen kannalta, kolmosena työntekijöiden kannalta hyvät, sitten hallitusten kannalta hyvät ja sitten kuluttajien kannalta hyvät ehdotukset. Me tarvitsemme todella meidän mielestämme paljon holistisempaa lähestymistapaa. Jos puhutaan vaikka tekijänoikeuksista tai copyrightista, niin silloin näiden ehdotusten pitäisi olla tasapainoisia kaikkien näiden näkökulmien suhteen, ottaa huomioon ne kaikki, eikä siten, että nämä luokitellaan omiin karsinoihinsa. Tästä syystä olen myös Ramontin kanssa sanaa mieltä, kun hän sanoi, että lopetetaan tämä konsultointivaihe ja mennään tuumasta toimeen. Hyvin monet sisämarkkinapaketin ehdotuksista ovat kierrätettyjä ehdotuksia, jotka ovat olleet pyörineet täällä jo parhaimmillaan vuosikymmeniä, joten nyt pitäisi tosiaan päästä toimeen. Ehkä meidän pitäisi myös puhua hiukan kaikkein tärkeimmästä ja kiireellisimmästä kuluttajan näkökulmasta sisämarkkinapaketissa. Jos te olette optimistisia, voitte sanoa, että vähintäänkin nämä nyt sentään ovat mukana tässä nämä kuluttajan näkökulmat, mutta pessimistisempi tai realistisempi henkilö voisi sanoa, että tämä ei ole kyllin kunnianhimoinen, kun nähdään joidenkin ehdotusten sanamuoto ja sitten mietitään siitä, mistä Era van Knicken puhui, ja hän puhui tästä haijutusta. jutusta jos kaikki hait ovat vähän syönneet pois tästä ehdotuksesta, niin mitä sitten jää enää jäljelle, kun ehdotus on todella hyväksytty ja se pitäisi panna täytäntöön. Eli kunnianhimoisempi pitäisi olla näiden toimien laatimisessa. Ensimmäinen on tämä ryhmäkanne. Tästä pari puhujaa täällä jo puhuikin, Rova Gebhardt muun muassa. Näissä kahdessa paperissa on eri viesti. Tärkein ehdotukseni voisi olla se, että pitäkää viesti selkeänä, jos haluatte myydä sen kuluttajille. Being said about ADR. Me, me uh, solve disputes, consumer disputes. The point where... Me todella kannatamme um, there have been already any... vaihtoehtoista ratkaisumenettelyä, kun kuluttaja-riita-asioita ratkotaan. Mm, se on hyvä asia. Meillä ei kuitenkaan ole rajat ylittävä ADR-järjestelmä, paitsi joissakin ö, tapauksissa. Mutta rahoituspalvelujen suhteen sitten ollaan luomassa rajat ylittävää ADR, vaikka rahoituspalvelut eivät vielä edes ole rajat ylittäviä, joten hirveästi tässä ei ole järkeä. Vielä tärkeämpää on se, että ryhmä asia esitetään niin diplomaattisesti, että ne, jotka osaavat tämän D-koodata, siitä näkyy selvästi, kuinka olematonta poliittinen tahto on tuossa asiassa. Minä nyt siteran Harry Potteria. Täällä on siterattu yhtä ja toista. Tämä on se instrumentti, jota ei pidä nimetä. Ryhmäkanne. Pelätään, että siihen lähdettäisiin. Eikä tässä ole minkään näköistä sitoutumista tässä sisämarkkinapaketissa siitä, että tulee olemaan ehdotus joka mahdollistaisi eurooppalaisen oikeusjärjestelmän puitteissa sen, että kuluttajat voisivat yhdessä ryhmänä mennä joko kansallisesti tai rajat ylittävästi oikeuden eteen. Herra Barnier puhui eh, tästä, mutta ja toivon, että se oli signaali ja siitä, että hänellä on kiinnostusta tähän. Eli jos te haluatte tosiaan tehdä tämän kuluttajille mahdolliseksi tarvitaan ryhmäkannetta oikeusistuin tasolla. Sähköinen, sähköinen kaupankäynti on myös erittäin tärkeä. Todella ne haasteet, joita kuluttajat kohtaavat liittyvät siihen, voidaanko siellä, onko tieto, toimiiko tietosuoja, meneekö maksu perille, onko maksaminen turvallista. Li- sähköinen kaupankäynti ei liity pelkästään rajat ylittävään kaupankäyntiin, vaan myös kansalliseen kotimaiseen kaupankäyntiin. Ja tässä meillä on nyt askelia oikeaan suuntaan kuluttajansuojadirektiivin muodossa, kuten siitä nyt keskusteltiin Euroopan parlamentissa, ja toivomme, että se on jo hyvä ratkaisu liike-elämän kannalta mitä tulee sisältöön, me toki haluaisimme paljon tasapainoisempaa näkökulmaa luojien ja kuluttajien välillä. Jos te haluatte voimakkaampia kuluttajia, te tarvitsette markkinoiden valvontainstrumentteja tarkistaaksenne, ovatko kuluttajien oikeudet taattuja Vaikutusten arviointi on tärkeä elementti tässä ja olen iloinen siitä, että sosiaalisten vaikutusten arviointia on tarkoitus harrastaa. Se on hyvä asia panna käytäntöön. Me toivoisimme myös, että kuluttajajärjestöt olisivat voimakkaammin mukana näissä tulostaulukoissa, esimerkiksi indikaattoreiden identifioimisessa tai tietojen keruussa, mutta myös top 20 listojen luomisessa, kun puhutaan näistä pahimmista ongelmista. Ja me olemme sitä mieltä, että komissiolle voisi olla hyvä idea tehdä säännöllinen raportti Euroopan parlamentille eh, siitä, miten sisämarkkinat eh, vaikuttavat eh, kuluttajiin siten kuin niitä tällä hetkellä toteutetaan. Nyt tulemme yleisempään huomioon joka on myös viimeinen huomio, niin kaikki puhuvat kuluttajien keskeisestä roolista sisämarkkinoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan selkeä visio siitä, mitä politiikan tekijänä haluaa kuluttajapolitiikasta. Ja kaikella kunnioituksella niitä ihmisiä kohtaan, jotka työskentelevät hyvin ö, paljon toimielimissä, meidän mielestämme tällä hetkellä poliittista visiota puuttuu komissiosta. Poliittista visiota sen suhteen, millaista kuluttajansuojapolitiikkaa, kuluttajapolitiikkaa halutaan. Tämä näkyy erilaisissa keskustelussa, joita täällä on käyty harmonisoinnin puolesta, sääntelyinstrumentti, vapaaehtoinen instrumentti ja niin edespäin. Ja monissa näissä aloitteissa näkyy se, että että kuluttajan hyvinvointi on ikään kuin eräänlainen toissijainen hyöty, eh, kun eliminoidaan tällaisia eh, esteitä bisneksen edestä. Minä en halua olla mikään toissijainen tekijä. Me tarvitsemme tästä syystä kuluttaja watchdogeja ja tällä hetkellä, kuten komission jäsen Barnier sanoikin, tällä hetkellä komission uusi poliittinen tahto ja muidenkin toimielinten poliittinen tahto ottaa asiantuntijaryhmiin enemmän mukaan bisneksen ulkopuolelta sidosryhmiä. Ja tämä on jo toteutunutkin joissakin tapauksissa sen jälkeen, kun Estevani tuli oman työhönsä. Ja totta kai me haluamme tehdä tämän vakavasti ja antaa rakentavan panoksen, mutta se vaatii vahvoja kuluttajajärjestöjä ei välttämättä yksityisiä järjestöjä, ne voivat olla myös virastoja, joilla on tarpeeksi resursseja ja asiantuntemusta. Haluaisin vielä tämän viimeisen huomautuksen jakaa teidän kanssanne. Mitä me tällä hetkellä näemme? Viime kuukausina me olemme nähneet Keski- ja Itä-Euroopassa esimerkiksi monia kuluttaja tahoja ja järjestöjä, joiden budjettia hallitus on leikannut. Tämä pätee myös moniin eurooppalaisiin ECC-kuluttajakeskuksiin. Eh, Niiden resursseja on leikattu ja jotkut jopa eh, ovat kokonaan uhanalaisia. Britanniassa, joka nyt ei ole keski- eikä itä-eurooppalainen eh, maa, siellä Consumer Focus eli yksi tällainen keskeinen kuluttajien etujärjestö on uhkaa kuivua kokoon. Mielestäni rahoitussektori ei ole toiminut hyvin. Täällä on ollut rahoituskriisi. Hallitukset ovat tukeneet pankkeja hyvistä syistä, jotta pahin skenaario ei toteutuisi. Pankit voivat nyt paljon paremmin, ne tekevät voittoa Jotkut pankkiirit saivat viime vuonna bonuksia, jotka vastaavat yli vuoden kuluttajajärjestön kaikkia kuluja Keski- tai Itä-Euroopassa. Ja nyt sieltä kuluttajajärjestöiltä ja kuluttajien etujärjestöiltä puuttuu ö, varoja Pankit ovat toimineet huonosti ja tästä rangaistaan kuluttajajärjestöjä. Minä ihmettelen, miten näin voidaan toimia. Onko tämä oikea tapa toimia sisämarkkinoiden kontekstissa. Ja te ihmettelette, miksi sisämarkkinat eivät ole ihmisten mielestä houkuttelevia. Tämän tyyppisiä viestejä he tällä hetkellä saavat, mutta ehkä jotain voidaan tehdä tässä asiassa parlamentin toimesta tai jonkin muun EU-toimielimen puolesta. Kiitoksia oikein paljon. Merci beaucoup. Äh, Kiitos Rova Goyens ja seuraavana Philip de Buch saa puheenvuoron. Hän on Business Europein pääsihteeri. Thank you very much indeed. Mr. Chairman. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Kiitän kutsusta tulla tänne puhumaan ja kertomaan siitä, mitä me eurooppalaisten yritysten edustajat olemme mieltä sisämarkkinoiden toimenpidepaketista. Me olemme olleet täällä valiokunnassa keskustelemassa Kreshin mietinnöstä jo aikaisemmin. Olen hyvin iloinen siitä, että voin kertoa olevani samaa mieltä joistakin asioista kollegani Gojensin kanssa. Hän ei maininnut sitä, mutta me teemme joskus yhteistyötä joidenkin asioiden parissa. Myös Mario Montin kanssa olemme joistakin asioista keskustelleet. Yleensä kuitenkin kuluttajajärjestöjen kanssa olemme joistakin asioista samaa mieltä. Sisämarkkinat, sisämarkkinoiden edistäminen ei ole ainoastaan taloudellinen projekti, ei se koske ainoastaan yrityksiä. Kuten Monique Goyens painotti, se on myös prosessi, josta on hyötyä kuluttajille. Jotta päästään sisämarkkinoihin, se tarkoittaa, että yrityksille on taattava laajemmat markkinat kuin kotimarkkinat. Talouden kirjoittamaton sääntö jota, joka, jota en haluaisi kyllä tässä herra Montin edessä sanoa, on se, että yrityksen koko vastaa markkinoiden kokoa. Belgialaisena tiedän, mistä puhun. Tämä on tärkeä elementti, jotta, jotta tavaroita voitaisiin toimittaa koko Eurooppaan. Yritysten on oltava valmiita vastaanottamaan ja kohtaamaan globaalit markkinat. Kaikista näistä syistä me Business Europeissa tuemme tätä asiaa. Olemme sataprosenttisesti sen takana. Vaikeuksia on ja vastustusta on joissakin asioissa, mutta Periaatteessa me olemme kuitenkin sen puolesta. En ala tässä vielä mainitsemaan näitä lukuja. Niitä on varmaan tullut tässä jo esille. Olen pahoillani, että joudun puhumaan näin myöhäisessä vaiheessa, mutta minulla oli valitettavasti muita menoja aikaisemmin. No sitten vieläkö pitäisi järjestää kuulemisia johan olemme keskustelleet asioista paljon. Mutta jos poliittisista syistä kuulemisia tarvitaan, niin mikä ettei. Tärkeää olisi kuitenkin loppujen lopuksi se, että toimitaan konkreettisesti. Me yritykset, me työntekijät, me kuluttajat haluamme nähdä muutoksen eh, nykytilanteeseen. Tämä on se haaste, joka, komission, joka komissiota kohtaa, ja myös Euroopan parlamentin ja neuvostoon. ja kaikkia sidosryhmiä. Kaikilla on oltava visio sisämarkkinoista ja kaikista sen elementeistä. No sitten ihan lyhyesti, koska olemme nyt tässä jo käyttäneet liikaa aikaa, mainitsisin muutaman elementin tästä hallinnosta. sisämarkkinoiden hallinnon muuttaminen perinpohjaisesti on erittäin tärkeää. Kansalaiset ja yritykset, kansalaisten ja yritysten on voitava ilmaista huolensa sisämarkkinapaketin kuulemisten pitäisi perustua todelliseen vuoropuheluun. On sanottu, kuten tuli esille, meitä, meillä on paljon ehdotuksia – komissiosta. Ne liittyvät kaikki yhteen, yhteen seikkaan, yhteen osa-alueeseen. Nämä pitäisi yhdistää. Toiseksi nykyisten sääntöjen toimeenpaneminen on erittäin tärkeää. Sitten kolmanneksi kai, tässä on kyse paremmasta sääntelystä. Ja tämä liittyy Smart Regulation asetukseen. Sitten vaikutusten arviointi. Monia asioita on seurattu kattava sisämarkkinoiden seuraukset, mitkä ovat lyhyen ja pitkän aikavälin seuraukset, ne pitäisi selvittää ja arvioida tarkasti. Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, edustan, kun yrityksiä edustaa, niin edustaa yleensä pk-yrityksiä. Meidän on tehtävä pk-yritysten elämä helpommaksi. Monique Goyens äh, sanoi, ettei kyse ole ainoastaan rajat ylittävästä kaupasta, vaan myös kotimaan kaupasta. Sanoisin, että ei tässä pitäisi olla minkäänlaista eroa. Meillähän on euro käytössä 16 jäsenvaltiossa. kun menemme, joten siis toiminnan pitäisi olla ihan samanlaista. No sitten toinen on parempi toimeenpano ja täytäntöönpano. Komissio on se, joka valvoo sisämarkkinoita ja myöskin viime kädessä Luxemburgin tuomioistuin. Meidän on varmistettava, että rikkomusmenettely on seurausta ainoastaan te- todella tehokkaasta arvioinnista. Haluan vielä sanoa muutaman sanan asiasta, josta olemme keskustelleet pitkään. Me tuemme vaihtoehtoisia riitojen ratkaisumenetelmiä. Ne ovat tehokkaita kuluttajien kannalta, mutta myös yritysten ja pk-yritysten kannalta. Niiden on oltava tehokkaita, muuten ne eivät toimi. Tämä ei johdu ainoastaan ryhmäkanteista, vaan ja tätä me parlamentin pitäisi tukea. Olemme keskustelleet asiasta myös toisen vastapuolen kanssa. Me olemme valmiita keskustelemaan, jos mahdollisuuksia on. Solvit-järjestelmää pitäisi kehittää, se on erittäin tärkeää järjestelmä. Sitä voitaisiin ehkä vähän enemmän mainostaa paikallistasolla ja kansallistasolla. Kolmas asia, ihmisten tavaroiden ja pääoman liikkuvuudella on vielä esteitä. kolmesta ...350 miljardia euroa on kai se summa, jonka äh, arvo, jonka komissio on arvioinut. Nyt kyse on siitä, voiko, äh, kuinka tämänhetkistä lainsäädäntöä toimeenpannaan – joissakin jäsenvaltioissa on vielä paljon tehtävää, jotta tavoitteeseen päästäisiin. Paljon on tehty, mutta se ei vielä riitä. 21. tammikuuta Euro Chambersissa, jota edustan myös, keskustelemme tästä asiasta. Jotkut mainitsivat tänään että paljon edistystä on, vielä tarvitaan monissa pienissä asioissa, jotta sitten kokonaisuutta voitaisiin pitää tehokkaana ja jotta päästäisiin sisämarkkinoihin. Ja sitten otaisin esimerkiksi sitä, kuinka työtä voitaisiin helpottaa – Belgia puheenjohtajamaana voisi edistää PK-yrityksiä koskevan välineen luomisessa esimerkiksi. Myöskin innovaatioita kansainvälisellä tasolla olisi edistettävä. Itse olen belgialainen ja tuen tietysti Belgian hallituksen panoksia ja toimia – nyt vuoden lopussa voidaan sanoa, että olemme saaneet aikaan eurooppalaisen mallin. Se ei ole täydellinen, mutta se on kuitenkin iso askel kohti tulevaa. Paljon asiaa on sanottu myös digitaalisista sisämarkkinoista. Ne ovat tärkeä osa myös teollisuuspolitiikkaa EU:ssa. ssa Kyse ei ole ainoastaan laitteistoista, vaan myös ohjelmistoista, jotka vaikuttavat digitaaliseen osallistamiseen. No sitten sisämarkkinoiden sosiaalisesta ulottuvuudesta. Olen kiitollinen Mario Montille siitä, että hän raportissaan on ottanut kaikki kumppanit mukaan. Ehkä näin olisi pitänyt tehdä myös täällä, mutta meillä on vielä mahdollisuuksia työstää asiaa. Sitten ähm, ei ole nähty vielä tarvetta parantaa työntekijöiden komennusta koskevaa direktiiviä, joka liittyy tähän sosiaaliseen ulottuvuuteen. Ja sitten toinen seikka, jonka monet ovat unohtaneet, perusoikeusasiakirja on nyt Lissabonin sopimuksen myötä sitova asiakirja ja se on otettava huomioon – minä en tietystikään tue lakkoja, mutta, joskus, mutta se on joskus tarpeen. Sitten sisämarkkinoiden kansainvälinen ulottuvuus, se on tärkeä seikka. Sanoisin, että sisämarkkinat ovat kriisin aikana auttaneet estämään liikaa protektionismia. Sisämarkkinat tarjoaa myöskin toimintakentää niille, jotka tulevat ulkopuolelta. Me voimme toimia sillä tavalla, että pelikenttä on tasapuolinen kaikille toimijoille ja kaikki kunnioittavat samanlaisia sääntöjä. Lopuksi me tuemme tätä toimenpidepakettia, me olemme valmiita keskustelemaan siitä, mutta me tarvitsemme nyt kiireellistä toimeenpanoa. Kiitos. Thank you very much, eh, Mr. De Kiitos oikein paljon, herra De Book. Hyvät foorumin osanottajat. Täällä on kuultu kuluttajien ja yrittäjien ääntä ja suhtaudutaan myönteisesti yhtenäismarkkinoiden syventämistä ja kaikkien sidosryhmien mukaan ottoa. Tässä on aika vähän aikaa enää jäljellä, mutta jos on ihan lyhyt yhden minuutin kysymys tai puheenvuoro kollegoilta, joltain kollegalta, joltain mepiltä. Jos ei, niin täällä on Grasena Grosicjan Puolan kuluttajajärjestön kysymys. Toimitan sen Rova Gojensille ja Euroopan komissiolle. Kiitäisin teitä kovasti ja nyt pyytäisin, että Malcolm Harbour, kuluttajansuojavaliokunnan puheenjohtaja, esittäisi päätelmänsä tästä. Kiitos oikein paljon Christian Bosoi. Hyvät naiset ja herrat, minä haluaisin aivan ensiksi kiittää kaikkia teitä siitä, että tulitte paikalle ja niitä, jotka ovat olleet täällä iltapäivän loppuun asti. Meillä oli todella tiukka ohjelma tänään. Teitä ehkä kiinnostaa tietää, että meillä oli yli 600 ihmistä mukana kokouksen huippuhetkillä. Tämä on oikein myönteistä asia, ja osoittaa, että tämä asia kiinnostaa kovasti ja kiinnostusta on jatkossakin pidettävä yllä. Tiedän, että Puolan ministeri on vielä paikalla ja niin minä en oikein teitä sieltä. Te olette siellä piilossa, mutta ajattelin kysyä, jos haluaisit ihan lyhyesti, koska kello on jo melkein liian paljon. Kertoisitte meille vähän omista ajatuksistanne liittyen ensi vuoden foorumiin. Olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvä professori, hyvät naiset ja herrat. Aivan ensiksi haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia, Euroopan komissiota ja Belgia puheenjohtajavaltiona siitä, että Brysselissä nyt ensimmäistä kertaa järjestettiin yhtenäismarkkinafoorumi, ottaen huomioon sen, kuinka tärkeä asia on yhtenäismarkkinoiden elvyttäminen. Se on tärkeä osa Eurooppa 2020 strategiaa. Se löytyy ensimmäistä kertaa Marimontin raportista ja sitten siitä on tehty komission tiedonanto, joka julkaistiin kaksi viikkoa sitten. No olen oikein tyytyväinen, että yhtenäismarkkina-aloite lähti liikkeelle parlamentista ja se on saanut näin paljon tukea kuin tänään on voitu saada. Tänään on esille tärkeitä asioita kuluttajille ja liiketoimijoille, jotka ovat tärkeitä tekijöitä. Meidän varmistaa se, että yhtenäismarkkinoita voidaan hallinnoida paremmin. Meidän on oltava kunnianhimoisia. Tämä oli päivän pääviesti mielestäni. Jos ajatellaan Euroopan parlamentin näkökohtia, eli että foorumista pitäisi tehdä vuosittainen, se pidettäisiin kerran vuodessa puheenjohtajavaltiossa valtiossa No, tämän päivän kokous osoittaa, että sisämarkkinahaasteista ja mahdollisuuksista kannattaa keskustella. Sen takia haluaisin kutsua teidät kaikki seuraavalle foorumille, joka pidetään Puolassa syksyllä 2011 Puolan ensimmäisen EU-puheenjohtajakauden aikana. Me haluamme saada mukaan kansalaisten, kuluttajajärjestön, edustajia, jäsenvaltioiden edustajia, yritysmaailman edustajia. Näin saadaan aikaiseksi tärkeä foorumi, jossa voidaan vaihtaa kokemuksia parhaita käytänteitä. Olen valmis käsittelemään tärkeä asia, joka liittyy tiedon saantiin markkinoista. Ottaen huomioon, että tämä vuosi on täynnä hyvin tärkeitä sisämarkkina-aloitteita ja lisää on tulossa. Erityisesti mitä tulee niihin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, mitä yrityksellä on. Olen sitä mieltä, että tämä tulee on oikein hyvä pohja ensi vuoden keskustelulle Puolassa. Toivon, että yhdessä Euroopan parlamentin ja Euroopan komission kanssa me saamme järjestettyä Puolassa tuottoisan kokouksen, joka on esityötä 2012 yhtenäismarkkinafoorumin foorumille. Eli toivottavasti kaikki tulette paikalle Puolan foorumin ensi vuonna. Kiitos. Uh, uh, uh, Kiitos oikein paljon, Rekarit, siitä, että tulitte tänne paikalle. Tämä oli oikein hieno loppuhuipennus, mutta ennen kuin todellakin lopetamme tämän istunnon. Haluaisin kiittää tiimiäni, joka on täällä vieressäni, Louis Greg, Rosatuin ja Christian Pusoi. Kiitos siitä, että johtivat näitä paneeleja ja he tekivät myös tärkeää työtä esittelijänä näissä oleissa hankkeissa. Tämä tekee selväksi, että tämä on todellista ryhmätyötä. Tässä on tärkeä osa sisämarkkinat tiimiä vielä paikalla, jotkut ovat lähteneet, mutta kaiken kaikkiaan tässä työssä luonteenomaista on ollut se, että me olemme hyvin rakentavasti tehneet yhteistyötä. Emme ole kaikista samaa mieltä, mutta olemme samaa mieltä siitä, mihin suuntaan on mentävä yhteismarkkinoiden osalta, jotta kuluttajat voivat saada todellista hyötyä siitä, niin kuin Monikoen sanoi, mutta myös kansalaisten kannalta, erityisesti jos ajatellaan kansalaisten mahdollisuuksia liikkua ja että heidän eh, tutkinsa hyväksytään ja yritysten kannalta myös. Tämä kaikki on mahdollista saavutettavissa, mutta niin kuin Mari Monti sanoi, mekin olemme turhautuneita siksi, että me ole vielä päässeet näin pitkälle. Mutta minusta on parempi, että meillä on selvä sitoumus jäsenvaltioita selviin tavoitteisiin ja toimintasuunnitelmaan, jossa on selkeä aikataulu, johon ollaan valmiita pitäytyä. Eli on parempi, että meillä on aikataulu, joka toteutuu, kun tämä on niin kunnianhimoinen aikataulu, että 50 prosenttia tahoista ei sitä täytä. Meidän pitäisi nyt oppia tämä. Tällainen tarvitsemme siis haastavia, mutta myös realistisia tavoitteita. Minusta olisi parempi, että menisi vähän aikaa siihen, että jäsenvaltiota saadaan sitoumus näihin tavoitteisiin ja varmistetaan, että ne ovat mahdollisia ovat tavoitteita sen sijaan, että saataisiin yli kunnianhimoinen tavoite asettua, jonne sitten päästä. Kun olen kiittänyt poliittisia kollegoita, haluaisin kiittää myös sihteeristöämme Jordania ja Walter Barley. He ovat tehneet oikein hyvää työtä ja ansaitsevat uploadit. Ja sitten meillä on myös komissiosta ollut Emma Daly, Pamela Brompton ja heidän tiiminsä paikalla. Haluan antaa heille tunnustusta, koska he ovat tehneet kovasti työtä valmistellessaan sisämarkkinapakettia. He ovat tehneet yhteistyötä meidän kanssamme tämän foorumin järjestämisessä. Eli kiitos oikein paljon siitä, että niin moni teistä on tullut tänne tänään paikalle. Haluaisin kiittää myös neuvostoa. Tiedän, että täällä on neuvostonkin edustajia paikalla. On hienoa, että täällä on paljon ministereitä sekä nykyistä puheenjohtajavaltiosta että myös tulevista puheenjohtajavaltiosta. Kiitokset teille kaikille. Eli lopuksi sanoisin vielä, että meillä on paljon asiakirjaa ja tänään saatiin uusi yleistäyden versio tästä paketista. Meillä on myös omaa eh, uutiskirjeemme. Voitte yhtyä IMKON ystävä piiriin. Näin olemme yhteydessä teihin. Jos haluatte lähettää meille sähköpostitse kysymyksiä, niin täältä takaa tämä osoite löytyy ja ne, jotka vielä katsovat meitä netin kautta. Kiitos oikein paljon tästä mielenkiinnostanne meidän työtä kohtaan. Toivotan teille kaikille, olitteva sitten siellä kyberavaruudessa tai täällä Brysselissä, että iltanne on miellyttävää. Kiitos.